Proszę Państwa. Niin, hyvät kuulijat. Maanantaisen tapaan aloitamme myöhästyneenä tämän päivän kokouksen. Virallisista asioista aloitan. Esityslista. Valmistelija Kaadenpahin pyynnöstä kohta kuusi esityslistalla. Globalisaation hallinnan mahdollisuudet kauppapolitiikassa on siirretty tiistai-aamuun kohdan 11 jälkeen. Sitten äänestys kasvinsuojeluaineasetuksen toimeenpanosta on siirretty seuraavaan valiokunnan kokoukseen. Jos ei ole vastahuomautuksia näistä muutoksista, jotka teille esittelin, niin ymmärrän niin, että voimme hyväksyä esityslista ehdotuksen. Ja pidetään sitä nyt äh, sitovana. Seuraava tiedotus. 20 kieltä tulkkauksessa tsekki, malta, slovakia, Gelinkieli poikkeuksena. Huomenna iltapäivällä jo kun on kansalliset parlamentit mukana, niin tulkkaus on kaikkiin 23 kieleen kielen kielipoikkeuksena. Sitten pöytäkirjat 21.–22. helmikuuta ja 27. helmikuuta kokouksista, niin menettelytavan mukaisesti voimme pitää niitä hyväksyttyinä. Mennään sitten kohtaan neljä. Voi sanoa ensimmäinen sisältökohta. Ja tässä haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Figuiredon, joka on ensimmäisen kamarin jäsen tilintarkastustuomioistuimesta. Tervetuloa eh, tiimeineen. Kiitämme, että olette paikalla. Ja haluaisin painottaa että suhteet valiokuntaan ovat nyt syvälliset ja asia sisältörikkaat. Haluamme hyödyntää teidän tietoanne ja tietojanne. Voitte kertoa meille huomioistanne, ehdotuksistanne ja meillähän on päivittäin hyvin tiiviit kontaktit viljelijöihin. Näin pystymme paremmin seuraamaan yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanoa. Te olette koordinoinut äh, raportin laatimista se koskee hyvin tärkeää osa-aluetta perustukijärjestelmässä. Se on yksi olennaisimmista välineistä YMPssä. Se vaikuttaa oleellisella tavalla tilojen tukitasoon, tulotasoon. Tulotaso on tietysti hyvin epätyydyttävä Siinä on taustalla monia ongelmia, muun muassa se, että nuoria viljelijöitä puuttuu ja niin edelleen ja niin edelleen. Vuosimeno on aika iso järjestelmässä suurissa tuissa. Ja ne vaikuttavat tai menevät suoralla tavalla eri jäsenvaltioihin eri viljelijöille. Nämä finanssitransaktiot ovat siis suuria ja säännöllisiä. Sitten maksujen osalta tietysti pyritään uudistamaan YMPtä. Kyse on siitä, että maksulla voitaisiin tulotasoa tukea, mutta niin, että ne eivät vaikuttaisi tuotannon suunnan, tuotannon lajivalitsemiseen. Viljelijä tekee sen päätöksen ehtoisesti. Järjestelmä pyritään siis tulo tukeen. Mutta ymmärrän niin, että te käsittelette näitä asioita paljon yksityiskohtaisemmin esityksissänne. tässä täyttyy hiljalleen, voidaan sanoa. Kaikki koordinaattorit ovat paikalla, kaikki ryhmät edustettuina. Vielä kerran tervetuloa. Tervetuloa myös työntekijöille, vieraille, parlamentin jäsenille. Ja näin muodoin varmasti voimme antaa teille puheenvuoron. Ja pyydämme, että esittelette tutkimuksenne tulokset. Thank you. Thank you, Mr. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset näistä ystävällisistä tervetulijasanoistanne. Minun täytyy sanoa, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä minun täytyy nyt ilmaista se, että meidän tavoitteenamme on olla saatavilla kaikki koskien Euroopan parlamentin esittämien pyyntöjen osalta niin, että voimme oman työmme tuloksia esitellä. Toivomme, että meidän työmme ja löydöksemme hyödyttäisivät teidän työtänne lainsäätäjinä ja poliitikkoina. Tämä on meidän lähestymistapamme. Me olemme, asettamme teidän käyttöönne kaiken osaamisemme, kaikki löydöksemme ja tulokset, joita työstämme saamme. Te ystävällisesti kutsuitte minut esittelemään tämän erityisraportin maanviljelijöille suunnatusta perustukijärjestelmästä. Haluaisin esitellä tämän raportin tärkeimmät johtopäätökset. Asiakirja on pitkä. Siinä on hyvin, hyvin yksityiskohtaista tietoa. Kenties se voi olla hyödyllistä teidän työnne kannalta. Täällä kokouksessa kuitenkin aion vain tuoda esille tärkeimmät löydökset ja johtopäätökset, ja tätä varten hyödynnän PowerPoint-esitystä selventääkseni viestintäämme. Haluaisin ensinnäkin esitellä tämän tarkastuksen kokonaisjohtopäätökset. Tärkeimmät johtopäätökset ovat seuraavat. Perustukijärjestelmä sellaisena kuin se vuonna 2013 hyväksyttiin, siis perustukijärjestelmä maanviljelijöille, on operationaalisesti oikealla tiellä, mutta meidän työmme mukaisesti joissakin jäsenvaltioissa siis ja komission yksiköissä ja kaikille jäsenvaltioille lähetetyn tutkimuksen pohjalta huomasimme, että tällä perustukijärjestelmällä on rajoitetti vaikutus yksinkertaistamisen kohdentamiseen ja tukitasojen lähentymiseen. Tässä on nämä kaksi johtopäätöstä. Eli tämä teidän hyväksymänne uusi järjestelmä vuodelta 2013 on nyt käytössä, mutta näillä kolmella alueella on rajoituksia yksinkertaistamisen, kohdentamisen ja tukitasojen lähentymisen osalta. Ja tästä löydätte lisätietoja. Mitä tulee tuki laskelmiin huomasimme, että maksuviranomaiset jäsenvaltioissa ponnistelivat kovasti. Tämän lisäksi huomasimme, että jäsenvaltioissa valvontajärjestelmät, siis näissä jäsenvaltioissa, joissa vierailimme, vahvasti lievensivät väärien laskelmien riskiä ja samoin kuin näiden tuki perustukijärjestelmien antamista. Ja nämä maksut, niihin ei liittynyt mitään merkittäviä virheitä. Kuitenkin jossakin tapauksessa perustuki tasot oli laskettu väärin, ne oli joko väliaikaisesti laskelmoitu tai ne perustuivat arvioihin ja joillakin, joissakin vierailuissa maksutoimistossa oli erityisiä vaikeuksia. Sitten yleinen hallinnointi perustukijärjestelmän osalta. Ja tehän tiedätte, että tämä on yhteishallinto komission ja jäsenvaltioiden välillä. Huomasimme, että komissio antoi jäsenvaltioille hyvin laajalti ohjausta ja tarkastukset antoivat hyvät, hyviä tuloksia. Valvontatietoja kuitenkin puuttui osittain. Mitä tulee sertifiointielimiin? Mm, no, meidän mielestämme komissio olisi voinut vaatia niiltä enemmän jäsenvaltiossa olevilta sertifiointielimiltä. Sitten yksinkertaistamisesta. Me totesimme, että euro, me olimme tietoisia siitä, niin kuin tekin varmastikin olette tietoisia siitä, että Euroopan unionin säännöissä on lukuisia vaihtoehtoja ja poikkeuksia. Jäsenvaltioiden välittävät valitsemat vaihtoehdot eivät aina mitenkään edistäneet yksinkertaistamista. Tehän tiedätte, että on niin paljon näitä vaihtoehtoja ja poikkeuksia ja vaihtoehdot, vaihtoehdot joihin jäsenvaltiot tarttuivat, eivät aina edes auttaneet yksinkertaistamista. Tässä on tällainen tapaus, kuva tuolta raportistamme. Tämä liittyy maatalousalueisiin yhdessä jäsenvaltiossa. Tämä oli aika monisyinen tilanne. Ja jotkut näistä vaihtoehdoista mahdollistavat sen, että jotkut maanviljelijät saivat tällaisia kertaluontoisia voittoja. Ja tämänkin tuolla selvitämme tarkemmin raportissa. Nämä olivat tärkeimmät yksinkertaistamiseen liittyvät johtopäätökset. Sitten kohdentaminen. Olen varma siitä, että te olette tietoisia siitä, että yksi tärkeimmistä 2013 uudistuksen tavoitteista oli julkisen, julkisten tukien parempi kohdentaminen rahoitustuen parempi kohdentaminen. Ja mitä kohdentamiseen tulee, niin muistutamme teillä tässä nyt uudesta aktiivinen maanviljelijä käsitteestä, joka otettiin 2013 käyttöön. Joitakin hyviä saavutuksia, tuloksia on saavutettu tällä uudella aktiivisen maanviljelijän käsitteellä, mutta yleisesti ottaen tätä on hankala panna täytäntöön ja sillä on aika rajoitettu vaikutus. Tiedättekin, että vuodesta 2018 lähtien jäsenvaltiot teidän yhdessä neuvoston tekemänne päätöksen pohjalta jäsenvaltiot voivat alentaa niitä kriteerejä, joiden pohjalta hakijat voivat osoittaa oman aktiivisen maanviljelijän statuksemme tai ö, pääsyn pois negatiiviselta, negatiiviselta listalta. Kohdentamisen osalta voidaan sanoa, että uudistus laajensi maakategorioita, kategorioita, joille tuki on maksettavissa ja vaati minimimaanviljelystoimintaa. Jossakin jäsenvaltioissa otettiin käyttöön tällainen proaktiivinen lähestymistapa, jotta voitaisi, voitiin lieventää spekulatiivisten vaatimusten riskiä, mutta uudet säännöt loivat joitakin hankalia täytäntöönpano-ongelmia. Sitten sitten tukitasojen lähentyminen. Tärkeimmät johtopäätöksemme tästä ovat seuraavat. Ajatellen 2013 uudistuksen tukitasoja eh, per hehtaari. Tästä tuli yhdenmukaisempaa, mutta 11 jäsenvaltiossa 18 edelleen tulee olemaan merkittäviä eroavaisuuksia vuoden 2019 jälkeen. Tässä meillä on tilannekartta Euroopan unionista, mitä tulee eri malleihin yhdentymisen osalta Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Perustukijärjestelmällä on omat rajoitteensa, kun ajatellaan maanviljelijöiden tulotaso, huoliin puuttumista ja yleensä tässä paremmassa asemassa ovat suuret tilat. Selkeiden tavoitteiden poissaolo tekee vaikeaksi luoda tällaista tehokasta tukea. Tätä varten me esitimme joitakin suosituksia komissiolle. Ensinnäkin komission pitäisi puuttua valvonnan avainheikkouksiin. Komission pitäisi myös korjata sellaisia tukimääriä, joihin, joiden määriin merkittävästi vaikuttavat virheet tai vanhentuneet tiedot komission pitäisi uudelleen tarkastella jäsenvaltioille jaettavan tiedon jakamismallia. Komissio pitäisi edesauttaa avaintietojen siirtämistä, toimittamista ja tämän lisäksi pitäisi selventää komission ja sertifiointielinten rooleja. Lopuksi vielä komission pitäisi tulevaisuuden osalta toimia niin, että ennen kuin se esittää mitään ehdotuksia tulevan YMPn muodosta, sen täytyy analysoida tulotukea kaikkien maanviljelijäluokkien osalta. Komission pitäisi tämän lisäksi määritellä operationaaliset tavoitteet, joita millä tahansa tuki, ää, tulotukimekanismilla olisi, ja miettiä sitä, miten se voitaisiin parhaiten suunnitella niin, että tehokkaasti tavoitteet myös saavutettaisiin. Lopuksi komission pitäisi yhdistää ehdotetut toimet asian mukaisiin operationaalisiin tavoitteisiin, joita vasten voitaisiin tuen vaikuttavuutta verrata tai arvioida. Hyvät naiset ja herrat, nämä olivat tärkeimmät johtopäätökset, joita tässä tarkastelutehtävässämme löysimme. Ja Nämä ovat niitä suosituksia, joita me annamme komissiolle niin, että voidaan saada aikaiseksi parempi tulevaisuuden YMP. Kiitos kovasti. Sitten puheenvuorot salista. Ensimmäisenä edustaja Dessa. EPP, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos tilintarkastustuomioistuimelle kertomuksesta. Päinvastoin kuin viheltämiskertomuksessa, niin voin sanoa teille, että tässä kertomuksessa on paljon mukana, joka vaikuttaa järkevältä. Viheltämiskertomuksesta täytyy vielä keskustella, koska niin sitä ei voi hyväksyä. Puheenjohtaja Liinillä oli kirjoittanut siltä osin kirjeen ja hänkin voi vastannut esihuomio tähän, kun aina julkisuudessa puhutaan, että, että niin paljon annetaan maataloutta ja viljelijöille. Iloitsisi, jos kerran näihin kertomuksiin kirjoitettaisiin se, että, että jos otetaan kaikki valtion tai jos kaikki mun valtiot menot vietäisiin Brysselin kautta, niin maatalousmenot olisivat vain prosentti, että tätä pitäisi kirjoittaa myös julkisuudessa, että sitä voitaisiin lukea. Kuulostaisi paljon paremmalta budjetin osalta. Sitten mikä mielestäni puuttuu kertomuksesta, on tämä mm, pysyvä laidun. Siinä kun on viiden vuoden määräaika, niin sehän on täysin järjetöntä. Myöskin ympäristöpoliittisesti järjetöntä. Ainakin seuraavalla vaalikaudella, seuraavassa uudistuksessa, uudistuksessa tästä rajasta pitäisi päästä pois. Se olisi ympäristölle hyväksi ja myös viljelijöille. yhteenvedon kohdasta viisi sanotaan, että vain kuusi jäsenvaltiota on mennyt yhtenäisten tukien suuntaan 2019, yksi lisää siihen 2020. 2019 Saksassahan kaikille pinta-aloille tulee sama maksu, riippumatta osavaltiosta, riippumatta maaperälaadusta. Tässä voi vain pyytää, että muut jäsenvaltiot menisivät tähän suuntaan. Miksi? Kun maitokriisissä ei olisi ollut näitä maksuja pysyvästä laitumesta, niin monet, monin olisi pitänyt luopua. Eli peltomaasta 1,6 miljoonaa euroa on menty laitumia. Se on vaikuttanut siihen, että maitokriisissä maitoviljelijät ovat saaneet tässä tulotukea ja ovat voineet selvitä kriisistä. Eli vähän tästä maidontuottajien asemasta myös. 11 kohdasta vielä täytyy sitä vähän etsiä vielä. Tasausmaksut yksinkertaista nyt, mutta ovat vaikuttaneet siihen, että elintarvikkeet ovat halvempia. Tässä puhutaan siitä positiivisen sävy, mielestäni niin se on kovin mielenkiintoista ja haluaisin kehu, kehuen tämän mainita. Tässä haluat vielä sanoa, ja olen puhunut siitä täälläkin aiemmin, Sain traktoriajokortin vuonna 1961. 55 Saksan markkaa maksoi vehnä silloin. Nyt ei ole edes puolet siitä. Se on tullut kuluttajan eduksi. Nyt jos saataisiin 27 euroa vehnästä, niin se olisi enemmän kuin mitä ensimmäisessä pilarissa annetaan rahaa. Tämäkin pitää julkisuudessa aina välillä sanoa. Ja kuka täällä näe mitään nostaa vuoden 61 hinnoilla? Seuraavassa uudistuksessa täytyy näistä asioista keskustella ja tässä kyllä on uudistamisen tarvetta, mutta kiitos kovasti tästä kertomuksesta. Mielestäni se on kovin mielenkiintoinen ja sen varaa voidaan rakentaa. pan Andriu. Sitten edustaja Andriu, nyt emme käytä äh, puheenvuoroille puheaikarajoitusta. Olkaa hyvä. Merci, merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää teitä tekemänne työn laadukkuudesta. Kerrankin näin todella on. Te ja kolleganne jokunen viikko sitten esittelitte viherryttämisestä äh, kertomuksen. Me emme ole välttämättä ole edustaja Desin kanssa aivan samaa mieltä, mutta kyse on myös maaseudun kehittämisestä tänäkin päivänä. Kun näitä erillis- erityiskertomuksia tulee yksi toisensa jälkeen, niin niistä täytyy sitten pyrkiä tekemään jonkinlainen synteesi, yhteenveto. Uudistukseen liittyy monenmoisia seikkoja. Niitä täytyy käsitellä hyödyllisessä mielessä. Uskon, että saamme huomattavaa lisäarvoa tätä kautta. Voin yhtyä näkemykseenne siitä, että tulisi arvioida uudelleen uudistuksen toteutumista ja äh, tuen jakamista. Kysehän on maanviljelyksestä. Silloin tuotetaan äh, elintarvikkeita ja tämä, nämä puolestaan vaikuttavat kansanterveyteen. Kaikki on mm, yhteydessä toisiinsa. Ähm, vesi, maaperä, terveys. Kyse on maatalousmallista, siitä miten maataloutta toteutetaan. Te nostitte esille tavoitteet ja sen, minkälaisesta maanviljelyksestä me oikein puhumme, eli kuka sitä tekee ja äh, kenen hyväksi. Katsotteko, että nykyinen järjestelmä 23. päivä huhtikuuta, nyt kun komissio tekee sitten toukokuun 9. päivä lainsäädäntöehdotuksensa, jos olen ihan ajan tasalla, niin katsotteko, että nämä suositukset edesauttavat siihen suuntaan, että voimme uuden aikaista maanviljelystä tämän aikataulun mukaisesti? Pelkäänpä hieman, että komissio on nyt tehnyt jo useita kuukausia tätä tietä ja kuitenkin suositukset tulevat sitten hieman jälkijunassa. Katsotteko, että kun toteutetaan tällaista ala politiikkaa entistä enemmän, niin saadaanko tätä kautta yksinkertaistamista ja parempaa hallinnollista toimintaa yhteisessä maatalouspolitiikassa? Meillä on kansallisia tavoitteita, niitäkin arvioidaan ja arvostellaan. Mitä mieltä niistä olette? Ja sitten tasa-arvo ja yksinkertaistaminen. Mainitsitte sen, että on historiallisia viitekohtia. Tämä on hyvin tärkeä elementti. Ja pitäisikö ne mahdollisesti hylätä, kun määritellään tulotukea tai perustukijärjestelmän mukaisia tukia? Tällä hetkellä meillä on siis tämä perustuki ja sitten on tuotannon, tuotannosta erotetut tuet. Katsotteko, että ne ovat edelleenkin asianmukaisia vai olisiko muita mahdollisuuksia niin, että pohdittaisiin sitä, miten voitaisiin tukitoimilla saada aikaisemmaksi, aikaiseksi esimerkiksi eh, maanviljelystä, joka olisi hieman dynaamisempaa? Kiitos. Dziękuję pan poseł Dorfman. Kiitos sitten edustaja Dorfman. Kiitos puheenjohtaja. Kertomus on minunkin mielestäni mielenkiintoinen. Siellä on koko joukko joukko hyviä aloitteita. Erityinen kysymys tehän esittelette tässä, että maksut eri jäsenvaltioissa ovat vielä hyvin erilaisia. Onko tähän liittyen mietitty, että mikä rooli itse maksuvaatimusjärjestelmillä on ja eikö järjestelmän vara voisi laskea siinä, että hehtaaria kohti maksetaan, joka viljelee maata? Ja toinen kysymys, joka liittyy tähän Oletteko tutkinut tai tutkineet, että missä määrin nämä maksuhakemukset johtavat siihen, että tätä kohdentamista ei saavuteta? Eli ne, neillä on maksu oike, maksun saamisoikeus, niin äh, ovatko kuitenkaan viljelijöitä? On varmasti sellaisia jäsenvaltioita, joissa tämä äh, on, lailla, on levinnyt tämä ilmiö ja kun ajatellaan viiden vuosien historiallista mallia, niin 18 vuotta on siitä jo kulunut. Eli suurissa välillä, että mitä on alun perin laskettu. Eli vuoden 2000 laskelmat ja nyt on ihan eri toimijat, jotka saavat näitä rahaa ja harjoittavat maataloutta. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Komissiota pyydettiin analysoimaan alakohtaisesti vaikutuksia viljelijöiden tuloihin ja miten tätä perustukijärjestelmää voitaisiin yksinkertaistaa. Viljelijöiden tulisi voida hyötyä korrekteista hinnoista niin, että he voisivat elää asianmukaisesti, saada elantonsa tuotannosta, eivätkä eläisi pelkästään tuista. Mielestäni tulisi muuttaa yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjä. Kun ajatellaan esimerkiksi vehnää, vuonna 1991 230 euroa oli tonni ja nyt hinta on laskenut dramaattisesti. Ja puhun todellakin optimistisista, optimistisista luvuista. Eli selvästi havaitsemme, että tuotannon kustannusten ja hintojen välillä on epäsuhta. Ja tilanne on ollut tällainen jo neljän vuoden ajan. 27 vuotta on ollut sellainen tilanne, että tämä hintaero on vain kasvanut. Tämä on melkomoinen pähkinä purtavaksi ja suverenien jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa taattuja minimihintoja. Nyt ollaan jo siinä tilanteessa, että mennään tuotannon kustannuksen alle. Sitten epäsuotuiset alueet. Viljelijät ovat hyvin riippuvaisia kompensaatiotuesta. Tämä katastrofaalinen uudistus on lisännyt vain riippuvuutta. Ja missään en löydä todellisia ehdotuksia, jonka tarkoituksena olisi vähentää tuista riippuvuutta. Mikä mahtaa olla tilanne tässä aiheessa? Kiitos. Sitten edustaja Hausling. Ensinnäkin kiitos kovasti kertomuksesta. Yhtä sanoa, että nyt ollenkaan ympäristö. Onko siellä tavoitteet saavutettu ollenkaan? sen uudistus, siellä on selvästi se motto, että haluamme tähän julkisia varoja ja luonnon monimuotoisuus tavoitteena. Sekin pitäisi tavoitteena saavuttaa, sitäkin ei ole saavutettu puhutte kuitenkin myös tärkeistä asioista. Sehän on ollut alusta asti ongelma, josta aikanaan neuvoteltiinkin, eli kaksi asiaa, jotka liittyvät toisiinsa. Ei voi yksinkertaista ja sitten jos ajatellaan tavoitteita ja sitten jos annetaan summuttaisesti, jos hehtaari on mittatikkuna, niin sitten huomataan se, että viimeisessä uudistuksessa suuret tilat olivat hyötyjä, Jos tätä ei sitten muuteta ja hehtaari on edelleen tämä mittatikku, niin sitten ongelma jatkuu. Että, että edelleen nämä ovat suuret viljelyyritykset, maatalousyritykset ovat nämä hyötyjiä, mutta saavat vähemmän Eli mikä tässä otetaan mitta asteikoksi. Sitten, sitten pitäisi muotoilla nämä tarpeet, että kenellä on tarve saada eurooppalaista tukea. Tarve tulolle. Mitä sitten, jos jollakin on hyviä lisätuloja, ei tarvitse elää pelkästään maanviljelijöistä. Miten tämä sitten todetaan? Että tästä mitään ehdottanut, mutta Tietysti halutaan määritellä vastaanottajan tuen tarve, niin sittenhän sitä hauskaa tuleekin. Koska sitten on tilan sisällä suuria eroja. Jotkut hoitavat hyvin tiloja, jotkut huonosti tiloja. Ja kysymys sitten tästä irrottamisesta. Saksa on mielestäni ainoa, joka sen on tehnyt täysin. Sillä on myös paljon haittoja, täytyy sanoa. En ole mikään täyden erottamisen puolustaja, koska juuri vuohen kasvattajat ovat siitä kärsineet eniten, että he eivät saa maksuja eläimestä, vaan pinta-alasta. Se on johtanut siihen, että, että näiden tilojen määrä on, vuohen kasvattajien määrä on vähentynyt. maidontuottajat mainitsi Destossa aiemmin, jotka ovat tästä tuesta riippuvaisia. Mutta tällä on myös tällä jutulla historiansa. Ollaan markkinat liberalisoitu täysin ja sitten ihmetellään, että siihen liittyen, että jos haluamme vallottaa maailmanmarkkinat, että sitten 30 senttiä on lopulta hinta. Ei mikään eurooppalainen viljelijä voi sen kanssa elää täytyy miettiä tuota järjestelmää sinänsä. Minua ärsyttää eniten, että markkinamekanismeista ja markkinasääntelystä ole mietitty ollenkaan, kun on täysin vapautettu. Ja sitten tulee seuraava maitokriisi ja seuraavan näitä seuraavat 20 vuotta voi asettaa riippuvaiseksi näitä maidon tuottajia näistä tuista. Tästä että oikeastaan sanonut mitään. Minua ilahduttaisi, jos muutaman sanan tästä voisitte sanoa. Ja sitten viimeisen asia se, mitä komission jäsen on tässä esitellyt, mä tulla sitten nämä tavoitteet lasivii yhteen. Ei voida vallottamaan markkinoilla liberalisoida sitten miettiä, että kun mihin ovat alhaalla. Ja sitten vielä pitäisi ympäristölläkin tehdä jotain hyvää. Nämä eivät tavoitteet sovi yhteen. Eli joko täysliberalisoinnista luovutaan tai suuntautumisesta maailmanmarkkinoille tai sitten nämä muut politiikan alat eivät sovi siihen yhteen. Sandler. Sitten edustaja Sandler. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä kertomuksesta. Minä haluaisin kysyä teiltä, jos mahdollista vain, että voisitteko hieman enemmän laajentaa tätä kysymystä tukitason lähentymisestä, koska tässä kertomuksessahan todetaan, että nämä tuet hyödyttävät ennen kaikkea suuria tiloja. Minä kysynkin, miten on mahdollista, että voisi olla kannattava tällainen maatalousjärjestelmä, jossa suuret tilat tarvitsevat julkista tukea selvitäkseen hengissä. Jos maanviljelyksestä puhutaan siinä mielessä, että olemme hyvin kilpailukykyisiä ja vain suuret tilat ovat kilpailukykyisiä ja aina tiloja pitää vain suurentaa ja suurentaa, niin miten on mahdollista, että näitä suuria tiloja pitää elinkelpoisuuden vuoksi tukea julkisilla varoilla? Tätä täytyy kyllä hyvin syvällisesti analysoida. Tämän lisäksi toivoisin, että hieman syventäisitte tätä aihetta sen osalta, mitä olette nähneet pienten tilojen syrjimisen osalta julkisen tuen jakamisessa eritoten joissakin, jäsenvaltioilla, joissakin jäsenvaltioissa on sektoreita, jotka on jätetty koko tuen ulkopuolelle. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko te tehneet mitään arviota epätasa-arvoisuustilanteesta näiden tukien jaossa ajatellen maaseudun naisia? Madame Aguilera. Rova Aguilera, olkaa hyvä. Presidente, agradecer. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tässä tilintarkastustuomioistuimen jäsentä. Tämä kertomus on hyvin mielenkiintoinen. Epäilemättä kun ajatellaan tätä analyysiä suorista maksuista ja niitä vaikutuksia, joilla niillä on. Joka tapauksessa tehän jo arvioitte sitä, miten YMPtä tällä hetkellä pannaan täytäntöön. Mutta kovin vähän tässä mitään dataa nyt on. Te itsekin mainitsette sen, mutta ei, tässä on myös sellaista dataa, jota on hankala arvioida, koska 2013-2020 kaudelle ryhdyttiin jäsenvaltiossa myöhemmin soveltamaan tätä ja näinpä ollen, kun ajatellaan suorien maksujen tukia, niin data on vähän ja merkittävimmät muutokset, joita on tapahtunut, Niitä on hyvin hankalaa datan osalta arvioida, jos ei ole tällaista laajempaa näkökulmaa. Kenties se data, mitä tuolta kertomuksesta ne nousee esille, ne ovat muiden kausien YMPstä ja rahoituskehyksistä. Minkä vuoksi tätä korostan? No 2013-2020 osalta on aika varhaista vielä arvioida mitään. Eräs merkittävä seikka tässä kertomuksessa tulee esille ja haluaisin tästä lisätietoja, jos vain mahdollista. Te tuotte esille sen, että YMP on auttanut alueellisessa lähentymisessä, eli köyhyys ja eroavuudet maaseutujen, maaseudun ja kaupunkialueiden välillä per capita siis ovat kaventuneet ja näin ollen YMP antaa oman panoksensa myös alueelliseen lähentymiseen. Olisiko tästä, teillä tästä enemmän tietoa? Tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe mielestäni. Tämän lisäksi sanotte, että tällä hetkellä nykyjärjestelmä on hieman monimutkainen, koska varat annetaan jäsenvaltioille ja sitten hyväksytään nämä toimet äh, eritoten toisen pilarin osalta. Ja jokainen jäsenvaltio sitten omat osansa vielä valitsee ensimmäisestä pilarista. No nyt tämä muutos, johon te suhtaudutte positiivisesti ja johon kuuluvat nämä strategiset suunnitelmat, ajatellaan, että tämä voi olla YMPn menestyksen salaisuus, siis nämä strategiset suunnitelmat, mutta pitäisikö tässä nyt ensin nähdä sitten tulokset ja vasta sitten maksaa? Eli ensin tulokset ja vasta sitten tuet. Tämähän on ristiriidassa eritoten ensimmäisen pilarin kanssa toisen pilarin kanssa se voi toimia, mutta ensimmäisen pilarin kanssa ei. Tässä oli minulta kaikki, mutta kiitän teitä tästä erittäin mielenkiintoisesta tekstistä, joka auttaa kyllä meitä keskustelussamme. Herzlichen Dank. Herzlichen... Kiitos. Kiitos myös kertomuksesta. Ei ole niin hämmästyttävää tämä tulos, että suuret tilat hyötyvät enemmän. Se on ihan selvää, että perustuki on pinta-ala sidonnainen, kenellä on paljon pinta-alaa hyötyy. Siihen nyt ei tarvitse kertomusta tarvitse, se on ihan looginen asia. Mielenkiintoista oli se, että sanoitte, että poliittisia tavoitteita täytyisi muotoilla. Oletteko miettinyt, että minkälaisia tavoitteita pitäisi muotoilla? Pitäisikin olla ylätason tavoitteita vai hyvin erityisiä, spesifejä? Meillähän voisi olla tavoite ympäristöön liittoja. sanotaan, että kyllä haluamme torjunta-aineita vähentää. Riittäisikö se? tai miten nämä tavoitteet pitäisi miettiä tarkalleen ottaen? Hyvin tarkasti mielestäni niitä pitäisi muotoilla. Mielenkiintoinen oli myös lausunto tästä tulo, tulon tukemisesta näiden viljelijäryhmien tarpeen mukaisesti. Oislingin kanssa samaa mieltä se olisi hyvin mielenkiintoista ja miten tämä sivutoiminen viljely, miten sitä kohdellaan, miten kohdellaan esimerkiksi sitä, että jos muotoilemme näitä tavoitteita, Siis minun puolestani ympäristö tai ilmastotavoite. Sitten tuomme joko tavoitteen saavuttamista tai sitten tarvetta. Eli tässä tarvittaisiin lisävalaistusta. Miten tämän näette tarkalleen ottaen? Ja sitten vielä markkinakysymyksiin palatakseni. Jos me vain Saksassa menetämme 10 senttiä maitorahaa, niin se tarkoittaa 3,2 miljardia euroa vähemmän maitorahaa, joka päätyy tiloille. Ja tämä 3,2 miljardia, niin tätä ei voida sitten tasata. Eli jos halutaan tasata tätä, tai jos nähdään tämä tasauksena markkinoiden epäonnistumista, niin luoja nähköön, koska maitotiloilla sitten tätä ei kestetä. Itsekin olen viljelijä ja se ei ollut tasattavissa suorilla tuilla ja tässä puhutaan vain perustuesta. Eli markkinoilla täytyy myös toimia, tehdä jotain markkinoilla ja minua kyllä kiinnostaa se, että mitä käytännöllisiä tavoitteita ja mihin suuntaan pitäisi mennä, mitä tarkalleen ottaen ja, ja miten, miten näette tämän tulotukitarkastuksen. Madame Hans Garcia. Rouva Garcia. Kiitoksia. Mä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäsentä tästä kertomuksesta, jonka hän on tänään esittänyt meille. Haluaisin tuoda esille sen, että hyvin huolella kuuntelin sitä, mitä sanoitte ja luettuani tämän kertomuksen. No, tehän puhutte rajoitutuista vaikutuksista, mitä tulee yksinkertaistamiseen ja lähentymiseen. Puhuisin enemmän tästä yksinkertaistamisesta. Olin viikonloppuna tapaamassa maanviljelijöitä ja he sanoivat, että yhteisen maatalouspolitiikan tärkein ongelma on se, että aina kun yksinkertaistamme sitä, niin siitä tulee hieman monimutkaisempi. Perustavoitteenahan on se, että itse maanviljelijät ja karjankasvattajat ymmärtäisivät sitä ja pystyisivät sitä käsittelemään. Siinä täytyy olla tiettyä valvontaa, mutta hieman pitää vahventaa tätä yksinkertaistamista. Meillä on hyvin paljon eri välineitä käsissämme ja tämän vuoksi meidän pitäisi toimia hieman järkevämmin niin, että tässä toimittaisiin yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Puhutaan historiallisesta mallista, sanoi herra Bowen, joidenkin jäsenvaltioiden hankala tätä hoitaa. Sitten puhutaan aktiivisen maanviljelijän käsitteestä, mutta minun mielestäni meidän pitäisi keskittyä tuloksiin. Yhteisen maatalouspolitiikan politiikka olisi aivan loistavaa, jos me mittaisimme maanviljelijöiden nuorentumista ja karjankasvattajien nuorentumista eh, Euroopan unionissa. Tämä on aivan perustavan laatuinen ongelma, eli maanviljelijöiden keski-ikä nousee jatkuvasti. Eh, meillä ei ole tätä sukupolven vaihdosta niin, että voitaisiin pitää kiinni tämän tyyppisestä YMPstä, kun meillä nyt on. Miten tilintarkastustuomioon äh, arvelee näitä ponnistelua, joita me olemme tehneet ensimmäisen ja toisen pilarin osalta maanviljelijöiden ja karikasvattajien e, iän osalta. Sitten puhutaan paljon siitä, miten paljon tähän menee rahaa. Kuinka paljon työllisyyttä luodaan maataloussektorilla on paljon perheitä ja ulkopuolisia työntekijöitä, jotka hyötyvät yhteisestä maatalouspolitiikasta ja sen tuista. Nähdäänkö näiden sosiaalisten ryhmien osalta jo vaikutukset? Minun mielestäni nämä asiat ovat erittäin mielenkiintoisia kuultavaksi verrattuna muihin trivialeimpiin kysymyksiin. Tak, tak for det. <clears throat> Øh, jeg vil også sige tak til revisionsretten for deres... Øh, Kiitos Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä erityiskertomuksesta. Se osoittaa, että monin paikoin on todella parantamisen varaa. Kenties tulisi jalkautua ihan kentälle katsomaan, mitä tapahtuu ihan siellä tilatasolla. Kenties maanviljelyä ei ole käsitelty aivan samalla tavalla, mitä te voisitte kuvitella. Kun katsomme pientiloja, jotkut pientilat ovat siirtyneet perintönä sukupolvilta toiselle. Joskus taas viljelijät ovat laidanneet rahaa perustaakseen tilan. Eli täytyy perehtyä tähän uudistukseen ja varmistaa, että uudistus yksinkertaistaa tilannetta, ei suinkaan monimutkaista niin kuin nyt näyttää. Uutta teknologiaa otetaan käyttöön myös maataloudessa. Tukea on toki tarjolla, mutta pitäisi huolehtia myös siitä, että teknologia todella tulee käyttöön. Eri maiden välillä on paljon eroja. On esimerkiksi erilaisia rangaistusmaksuja vaikkapa saastuttamisesta ja niin edelleen. On kummallista, että, että jotkut viljelijät voivat saada tukea omalle toiminnalleen. Sitten myös pinta-aloja mitataan eri tavoin eri maissa, mutta todellakin kaiken tulisi olla yksinkertaista ja oikeudenmukaista, reilua. Tästä syystä, jos tehdään ero suurtilallisten tai suurtilojen ja muiden tilojen välillä, niin suurtilojen ei tulisi saada yhtä paljon tukea kuin pienempien. Kenties nämä suurtilat voitaisiin sitten pilkkoa pienempiin ja loppujen lopuksi järjestelmä toimisi. Mutta joka tapauksessa viime kädessä tarkoitus on yksinkertaistaa. Kun katsomme tilannetta eri jäsenvaltioiden tasolla, niin se ei vielä riitä, vaan täytyy perehtyä myös maailmanmarkkinoihin, sillä tuotteiden myyntihän tapahtuu maailmanmarkkinahintaan. Täytyy olla niin, että järjestelmä on myös viljelijöille eduksi ja se on hyvin yksinkertainen. Tietysti tämä on valtava tehtävä, kun perehdymme vaikkapa afrikkalaiseen sikaruttoon ja sen vaikutuksiin Euroopassa, niin on varmistettava, että jäsenvaltiot voivat rajoittaa ja estää tämän tyyppisiä infektioita. Kenties tämäkin voisi olla tukiehtona. Ja, ich möchte mich auch beim... Edustaja Miller, niin minäkin kiittäisin tilintarkastustuomioistuinta kattavasta kertomuksesta. Perustukisääntelyn mukaanottohan tai järjestelmän mukaanotto oli oikein ja kansalliset viranomaiset joutuivat tiettyihin vaikeuksiin toimeenpanossa, uskon kyllä senkin. Tässä yhteydessä minua vähän häiritsi, kun tässä luen, että maksuvirastot, esimerkiksi UK, Ranska tai myös Kreikka, niin osittain, ovat vain osittain arvioineet, ovat tehneet alustavia laskelmia. Saksassa tätä voi aika huonosti kuvitella näin, kun jokainen pensas niin sinne lasketaan tuen laskemisessa kaikki pienetkin pinta-alan osat. Onko näiltä jäsenvaltioilta nyt sitten tällä välin tullut tietoja siitä, että todellakin nämä pinta-alat on tarkasti otettu mukaan? Meillähän on GPS-järjestelmiä, jotka ihan helposti voivat tämän kaiken tehdä. Tämä olisi, olisi minulle kovin tärkeää, että otetaan huomioon myös se, mikä tämän koenti-asetuksen yhteydessä nyt on ratkaistu tämän aktiivisen viljelyn osalta. Ja sitten tulee sille kysymys tietysti, että mitä komissio haluaisi sanoa näiden tekijöiden osalta, jos analysoidaan julkisia hyödykkeitä. Nyt jos ajatellaan vihreän kollegan sanomisia ja punnitsen niitä. Jos toinen sanoo, että markkinasääntely maidolle, niin se tarkoittaisi sitten, että maidon tuotanto olisi erityisasemassa. Toiset sanovat sitten, että suurille tiloille menee liikaa rahaa. Minä, minulla on komissiolta luvut, että 250 hehtaariin menee todellakin 52 prosenttia näistä näitä suoria tukia. Toisen mielestä sitten ilmastotavoitteet täytyy määritellä paremmin, mitä se sitten tarkoittaa, jos meillä määritellään ilmastotavoitteita. Lehmät tuottavat netään ja sitten täytyisi miettiä myös, että mikä on näiden maitolehmien asema siinä suhteessa. Nämä ovat vaikeita keskusteluja. Ja sitten jos ajatellaan irmottamista, niin tällä perustukijärjestelmällä on suuria varastoja aiheutettu. Ja voisitko valaista vielä vähän tarkemmin, että miten komissio näitä tekijöitä ajattelee, että julkisia hyödykkeitä voidaan analysoida? Ehkäpä sitten seuraavassa kohdassa YMPn tulevaisuuspaperin osalta voidaan näihin asioihin vielä palata. Voorzitter, Ik dank ook de Rekenkamer eh, voor het, zeer goede rapport. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä loistavasta erityiskertomuksesta. Nyt tärkeää on se, että tällä hetkellä varsin selvää on se, että suurimmat yritykset, suurimmat tilat saavat eniten tästä voittoa. Me tiedämme ne, sen, että luvut ovat kyllä käytettävissä. Tämä on, nämä ovat edessämme. Tämä on asia, jonka olen ottanut usean otteeseen esille. Minä haluan pitää kiinni perhetiloista. Me puhumme siitä, minkälaista Eurooppaa me haluamme. Ja kun ajatellaan myös tulevaa Habitat-direktiiviä ja vesidirektiiviä, niin täytyy tarkastella myös sitä, maanviljelijät tekevät. Ja maanviljelijät ovat juuri niitä henkilöitä, joiden myös täytyy saada voittoa ja tällä voitolla pitäisi olla, voitolla pitäisi olla myös vaikutusta, vaikutusta heidän maahansa. Viljelijöiden täytyy noudattaa kaikenlaisia sääntöjä, esimerkiksi typin osalta, mutta ilmastonmuutos taas liittyy CO2. Me tarvitsemme yksinkertaisempia sääntöjä. Alueiden pitäisi olla vahvemmin vastuussa tästä ja pientilojen pitäisi saada enemmän tukia, eikä vain suurten tilojen. Meidän en todellakaan halua sellaista järjestelmää, jossa suurtilaiset saavat tuet. Ja sitten meidän täytyy ajatella myös kansalaisia ja heidän tukemistansa maaseudulla. Meillä on kollegoja, jotka sanovat, että kaikkien varojen täytyy mennä viljelijöille. No kuinka paljon sitten loppupelissä näistä tuista menee viljelijöille ja kuinka paljon menee henkilöille, jotka ovat heidän toimintansa yläpuolella. Tämä on tärkeää ja tähän meidän täytyy keskittyä. Uh, thank you very much. Uh, very interesting. Kiitos. Hyvin mielenkiintoinen kertomus, niin kuin aina. Tällä hetkellä puhutaan kovasti uh, kokonaisbudjetista yhteisessä maatalouspolitiikassa ja on aivan väistämätöntä, että leikkauksia tulee jossain määrin, kun yhdistynyt kuningaskunta jättää unionin, eli vaje syntyy, mutta on myös muita paineita maatalousrahoitukselle, esimerkiksi puolustuksen kautta ja niin edelleen. Tässä keskustelussa, jotta voimme varmistaa maatalousvarat ja myös elintarvike- ja suvereeniuden varat, meidän tulee esittää mahdollisimman tiukat argumentit. Ajatus siitä, että meillä ei ole todellista sisäistä lähentymistä eikä yksinkertaistamista ja tavoitteen asoittelua, ei helpota meidän tehtävämme, kun yritämme myydä tämän aiheen suurelle yleisölle. Totta kai haluan tämän myydä, mutta on kovin vaikeaa kääntyä ihmisten puoleen ja vaadittavaa, että näitä, nämä varat on säilytettävä, kun ihmiset sanovat, että jotkut saavat niin paljon varoja, ostavat yksityislentokoneita, ja he sanovat, että jotkut taas eivät käytä varoja maanviljelykseen, vaan haluavat uusia kruununjalokiviä tai mitä nyt sitten kukin harrastaakin. Katsotteko, että meille olisi vaikeampi taistella maatalousbudjetin puolesta näissä olosuhteissa, koska minun mielestäni maatalousbudjetteja tulisi kasvattaa. Elintarvikesuvereinuuden tulisi olla ykköstavoite. Katsotteko, että se, että meillä ei ole todellista lähentymistä ja se, että rahat eivät mene oikeille henkilöille, tekee meille tehtävästä vaikeamman, kun haluamme säilyttää maatalousbudjetin, joka sitten ohjautuisi nimenomaan viljelijöille. Kiitos. Direktor Basku komissi... Johtaja Basku Euroopan unionin komissiosta. Thank you. Mr. Chair, Mr. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitos herra Figueredo. Kiitokset molemmille siitä mahdollisuudesta, että pääsimme tänne mukaan keskustelemaan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta perustukijärjestelmän osalta. Haluaisin aloittaa tässä puheenvuorona, pu, puheenvuoroni korostan sitä, että tämän erityiskertomuksen osalta komissio ottaa huomioon ja hyväksyy komission kannalta relevantit kaikki suositukset, mutta on aivan luonnollista, että tällä hetkellä me emme vielä esittää konkreettisia tapoja, joilla näihin suosituksiin vastauksiin 2020 YMPn osalta. Olen iloinen kertomuksen kokonaisuudessaan myönteisestä loppupäätelmästä. Siinähän sanotaan, että perustukijärjestelmä on tärkein tukijärjestelmä Maanviljelijöille 18 miljardia vuositasolla on tämä, ja noin 4 miljoonaa maanviljelijää tästä hyötyy. Komissio asianmukaisesti on tukenut perustukijärjestelmää ja valvonut täytäntöönpanoprosessia ja antanut jäsenvaltioille laajaa ohjeistusta. Eli komission rooli on myönteisellä tavalla arvioitu ajatellen tämän järjestelmän ö, muotoilua ja sen valvontaa ja tiedotusta. Perustuki järjestelmä on myös sellainen, että siinä vaaditaan kansallisten viranomaisten merkittäviä ponnisteluja. Noin neljä miljoonaa siis on maanviljelijöitä, jotka hyötyvät tästä jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot ovat pystyneet hoitamaan nämä riskit liittyen väärin laskelmiin ja materiaalisia virhetasoja ei ole, joten tämä hyvin myönteinen arvio tämän järjestelmän täytäntöönpanon osalta on selvää, että kaikki ei ole aivan täydellistä ja tilintarkastustuomioistuin tekee sen johtopäätöksen, että tässä yksinkertaistaminen ja lähentyminen maksujen osalta on rajoittunutta joissakin jäsenvaltiossa ja haluaisin palata näihin asioihin vielä puheenvuorossani. Mitä yksinkertaistamiseen tulee, haluaisin korostaa sitä, että komission alkuperäinen ehdotus nykykaudelle, siinä oli se oli paljon virtaviivaisempi. On selvää, että yhteisölainsäädäntömenettelyssä tähän lisättiin lisää vaihtoehtoja ja suurempaa joustavuutta niin, että voitiin räätälöidä tätä kansallisiin tarpeisiin, mutta tämä tietysti johti monimutkaisempiin sääntöihin ja haluaisin antaa tästä esimerkin, joka liittyy komission alkuperäiseen ehdotukseen, aktiivinen viljelijä käsitteestä ja siitä, että siihen täytyy keskittyä ja sitten mitä on pantu täytäntöön viimeisten neljän vuoden aikana, mitä kohdentamiseen tulee, tämän mainitsittekö, jäsenvaltiot voivat kohdentaa tukia jättämällä syrjään sellaiset viljelijät, joiden bisnesmalli ei keskity tai vain osittain keskittyy maataloustuotantoon. Tässä on eri tasoja, tukitasoja, joita maanviljelyyn myönnetään, mutta meidän täytyy hyvin selkeästi tästä puhua. Viljelysektori Euroopan unionissa on hyvin pirstaloitunut. Meillä on yli 7 miljoonaa tuon edunsaajaa ja me emme voi yksittäisiin tapauksiin keskittyä nykyvälineillä, paitsi luomalla hallinnollisen hirviön. Meidän täytyy ajatella myös tätä kohdentamista. Se eh, tukin osalta voidaan saavuttaa myös muiden järjestelmien kautta esimerkiksi nuorille eh, ja pienviljelijöille suunnattujen tukien osalta. Ja sitten on tukia myös, jotka liittyvät ympäristötavoitteisiin, joten tällä hetkellä YMPssä on muitakin välineitä, joilla voidaan kohdentaa tulotukea tietyille viljelijäryhmille tai tietyn tyyppisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitten viimeinen seikka, jonka mainitsitte, jonka osalta edistyminen on ollut hidasta, eli tukitasojen lähentyminen. Haluaisin muistuttaa teille, että jäsenvaltioilla on kolme vaihtoehtoa. Öö, öö, lähentymisen aikaansaamiseksi, eli lyhyen, keskipitkän aikavälin lähentyminen ja sitten erityisolosuhteiden huomioon Haluaisin sanoa, että täytäntöönpano kyllä vaihtelee hyvin vahvasti jäsenvaltioittain. Samoin alueellinen täytäntöönpano, sillä on omat vaikutuksensa tähän lähentymiseen. Haluaisin muistuttaa tässä, että yhdenmukaisen tilanteen saavuttaminen jäsenvaltiossa. Tavoitteena tämä otettiin komission alkuperäisessä ehdotukseen, mutta sitten lainsäädäntöprosessin aikana tätä ehdotusta muutettiin. On selkeää, että kun keskustelemme yksinkertaistamisesta, kohdentamisesta ja lähentymisestä, niin on tärkeää ottaa pitemmän aikavälin näkökulma tähän ja komissio antoi tiedonannon elintarvikkeista ja maanviljelyksestä ja tämän komission tiedonanto siinä komissio on esittänyt uuden mallin 2020 jälkeiselle, jälkeiselle ajalle. Uusi malli, jossa on yksinkertaisempi, toimivampi ja kohdentuva, mettävämpi poliittinen kehys, joka tuo parempia tuloksia. En nyt mene yksityiskohtiin tässä vaiheessa, koska tästä aiheesta keskustellaan seuraavassa keskustelun vaiheessa. Muutama sananen vielä loppuun itse tästä tarkastus ja siihen, sitä varten tehdystä työstä haluaisin aloittaa joidenkin jäsenvaltioiden korrektien oikeiden tulotasojen määrittelemisestä. Tilintarkastustuomioistuin ja näitä löydöksiä siis on jo seurattu yhdenmukaisen äh, valvontaprosessin kautta ja komissio antaa ohjeita jäsenvaltioille. Komissio oli sitä mieltä, että sertifiointielimillä pitäisi olla tärkeämpi rooli, kun arvioidaan eri tukien äh, määrittelemistä viljelijöille. Ja sitten tässä vielä sanottiin, että sertifiointielinten täytyisi tehdä tiettyjä valvontatoimia. Komissio on hyväksynyt suurimman osan, jos ei suorastaan kaikkia tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, eritoten mitä tulee auditointityöhön. Ja näitä suosituksia ollaan tämän osalta jo panemassa täytäntöön. Kiitos. Kiitos teille. Sitten haluatteko vielä puheenvuoron? Yeah, sorry, just one quick question. Um... Yksi pikainen kysymys vielä. Puhuitte siitä, miten kolme erilaista järjestelmää on käytössä ja niitä toteutetaan eri puolilla Eurooppaa. Järjestelmät ovat hyvin erilaisia. Miten sitten tämä sana yhteinen tähän sopii, yhteinen maatalouspolitiikka. Jos kaikki järjestelmät ovat erilaisia, niin miksi puhutaan yhteisestä maatalouspolitiikassa? Pohdinpa vain, miten englannin kieli tässä oikein kuvastaa todellisuutta. E, kiitos kovasti. Nyt on jäsenten kysymyskierros käyty loppuun. Puheaikaa ei rajoitettu, tuli pitkiä puheenvuoroja, mutta voimme tämän nyt sallia itsellemme. Sitten sitten minulla on ilo pyytää herra Figueredoa pitämään vastauspuheenvuoron. Chciałem powitać gości pani poseł Miller, gości z Bawarii. Niin, meillä on vieraita Bayerista, Rova Müllerin e, kutsusta. Tervetuloa. Olkaa hyvä. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Ja haluaisin kiittää teitä, hyvät valiokunnan jäsenet, näistä moninaisista kysymyksistä, joita esititte minulle. Niitä on niin paljon ja ne ovat niin laaja-alaisia, että pelkäänpä, että en voi vastata kaikkiin kysymyksiin. Nämä kysymykset heijastelevat Ja pelkäänpä, että olet varmaan yhtä mieltä minun kanssani tästä. Ne heijastelevat sitä, että tämä keskustelu on hyvin hankala. Yhteinen maatalouspolitiikka on Euroopan unionin vanhinta yhteistä politiikkaa. Sillä on pitkät juuret. Ja siinä on kyseessä merkittävä määrä julkista rahaa. Tämä vaikuttaa äärimmäisen monien Euroopan kansalaisten elämään ja erittäin tärkeisiin asioihin, kuten elintarvikkeisiin, terveyteen, turvallisuuteen ja niin edelleen. Kaikki nämä kysymykset hankaloittavat merkittävästi tätä keskustelua. Ja nämä ovat myös näiden moninaisten kysymysten ö, alkulähteenä moniin esittämiin kysymyksiin ne sanoisin. Ja kyllä minä ymmärrän, että ne liittyvät enemmän tulevaisuuteen kuin menneisyyteen. Ne ovat enemmän liittyneitä uuteen ymp kuin nykyiseen perustukijärjestelmään perustukijärjestelmään maanviljelijöille. Te olette nyt huolestuneempia tulevaisuudesta ja minä todella kyllä ymmärrän tämän. Mutta minä nyt toteaisin, että vaikka me tässä erityiskertomuksessa perustukijärjestelmästä sanommekin, että kokonaisuudessaan järjestelmä on oikealla tiellä, niin me kuitenkin otamme esille joitakin sellaisia seikkoja, joihin haluaisin teidän kiinnittävän huomiotanne. Pyytäisin teitä tarkastelemaan joitakin erityiskertomuksessa esille ottamiamme asioita, jotka eivät liity pelkästään yksinkertaistamiseen, vaan, tämä on tärkeää, ne liittyvät myös kohdentamiseen, ö, lähentymiseen. Ja kaikista tärkein kysymys nyt tässä liittyy tähän kohdentamiseen nimenomaan. Annammeko me todella resursseja nyt niille viljelijöille, jotka tarvitsevat niitä eniten? Tämä on tärkein kysymys minun mielestäni julkisena, julkisten varojen tilintarkastajana. Ja tässä roolissa sanoisikin, että kun otetaan huomioon kaikki nämä teidän esittämänne kysymykset, niin voisin sanoa, että meillä on kahdeksan pääongelmaa. Siis kahdeksan. Ja minä todella kiinnitän huomiota ne, nyt, huomioon niin nyt teidän esittämiin kysymyksiin. Ensinnäkin kysymys tehokkuudesta ja toimivuudesta. Te ette käyttäneet näitä sanoja, mutta monet teistä toivat esille tavoitteet. Ja tämä on tämä tärkein kysymys lainsäätäjän kannalta tulevaisuutta silmällä pitäen. Mitkä ovat teidän todelliset tavoitteenne yhteisen maatalouspolitiikan osalta? Mitä tavoitteita te haluatte saavuttaa? Tämä on tärkein kysymys. Koska jos tulevaisuuden tavoitteet eivät ole selviä, niin kylläpä pelkään, että me emme voi puhua tehokkuudesta emmekä toimivuudesta. Tehokkuus liittyy tavoitteisiin, siihen mitä yhteisellä maatalouspolitiikalla halutaan saavuttaa. Haluammeko saavuttaa parempaa tuottavuutta? Halutaanko saavuttaa maanviljelyn kannattavuutta? Halutaanko saada parempi elintaso maanviljelijöille? Halutaanko ympäristöä suojella paremmin? Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet ja millä tavalla ne linkittyvät toisiinsa? Jos se lainsäätäjän mielessä ei ole selvää, niin ei muistakaan asioista silloin tule selviä. Tämä nyt julkisten varojen tilintarkastajana on sellainen kysymys, jonka haluan ottaa esille. Toinen kysymys, tämä on minun mielestäni tärkein, hyvin tärkeä, kun yritän vastata teidän niin siis toinen vastaus. Ja nyt hieman Ranskaa koska tämä kysymys esitettiin minulle ranskaksi, jos sallitte. Öö, historialliset viitearvot. Me kaikki tiedämme, että yhteinen maatalouspolitiikka on kaikista vanhin Euroopan unionin politiikka, niin kuin jo sanoinkin. Ja me tiedämme myös, että vuodesta 2003 lähtien historiallisten viitearvojen ongelma on ollut voimissaan. Historialliset viitearvot Euroopan unionin julkisen rahoituksen osalta ovat olleet paperilla 2003 lähtien, niin niistä on pidetty kiinni 2013 uudistuksessa. Ja kun arvioidaan tuloksia ja pohditaan tulevaisuutta, niin tässä on yksi kysymys. Me kaikki tiedämme, että jäsenvaltioistain lähestymistapa on ollut erilainen. Tässä on seurattu näitä erilaisia vaihtoehtoja. Tulevaisuutta silmällä pitäen kysymys on seuraavanlainen. Jos tulevaisuudessa jatkamme, niin viemmekö aina vain tämän historiallisen menneisyyden ongelman hoitamista eteenpäin. Tämä on myös kysymys lainsäätäjille Euroopan unionissa. Kolmas kysymys, johon haluaisin vastata, liittyy lähentymiseen. Mitä lainsäätäjä todella haluaa lähentymisen osalta tulevaisuudessa? Minun mielestäni Tämä on selvää ulkopuolelta katsoivalle henkilölle, niin kuin minulle tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Minulle on selkeää se, mitä lainsäätäjä haluaa sisäisen lähentymisen osalta. Selkeää on myös se, mitä merkittävimpiä ongelmia lainsäätäjällä on sisäisen lähentymisen ylläpitämiseksi, mutta lainsäätäjän toiveet tulevaisuuden osalta ajatellen ulkoisia tavoitteita, ne eivät ole minulle selviä. Tämä on kysymys nyt. Olen pahoin, että esitän teille kysymyksiä sen sijaan, että annan teille vastauksia. Mutta minä esitän teille kysymyksiä, koska te olette lainsäätäjiä. Te voitte antaa vastauksia, koska nämä vastaukset ovat poliittisia vastauksia. Neljäs tärkeä kysymys. Eli irrotetut tuet, sido, tuotannosta irrotetut tuet. Minulta kysyttiin, että pitäisi jatkaa näiden sidonnaisten tukien kanssa vai irrottaa ne tuotannosta. No, tehän tiedätte, että tästä on käyty pitkä keskustelu ja minun mielestäni meidän täytyy olla tietoisia siitä, niin kuin eräs parlamentin jäsen tuossa jo hetki sitten sanoi. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että Euroopan unionin maatalous kilpailee globaalisti. Ja tuolla globaalilla tasolla on sitoumuksia, jotka täytyy ottaa huomioon. Viides suuri kysymys liittyy kohdentamiseen. Ja kohdentamiskysymykset liittyvät sitten taas tehokkuuteen. Suunnataanko resurssit oikeisiin paikkoihin? Niin, että saataisiin myös parempia tuloksia aikaiseksi. Erityiskertomuksemme mielestäni antaa joitakin vastauksia, samoin kuin muut tilintarkastustuomioistuimen kertomukset antavat tiettyjä vastauksia tähän toteamalla, että Meillä on hieman epäilyksiä tehokkuudesta. Ja sitten nämä muut kysymykset. Äh, äh, ajattelen nyt yksinkertaistamista. Se, mitä tässä erityiskertomuksessa huomattiin, oli se, että kun jäsenvaltioille annettiin päätäntävaltaa näiden vaihtoehtojen suhteen, niin, että ne voivat kehittää omia puitteitansa tässä, niin joissain tapauksissa jäsenvaltiot eivät äh, hyödyntäneet tätä toimivaltaa yksinkertaista, yksinkertaistaakseen sääntöjä, vaan tehdäkseen asioista vielä monimutkaisempia. Ainahan sanotaan, että säännöt Brysselistä, säännöt Euroopan parlamentista ja komissiosta, tekevät asioista monimutkaisia, mutta on tapauksia, joissa tästä tuli päinvastaista, eli jäsenvaltiot olivat niitä, jotka toivat tähän nyt lisää monimutkaisuutta mukaan. Lopuksi vielä sitten tasavertaisuuskysymykset. Ulkoisen lähentymisen kysymykset ja tehokkuus kysymykset. Nämä liittyvät toisiinsa. Ja sitten lopuksi vielä äh, globaali visio. Tilintarkastustuomioistuin on jo tuottanut paljon kertomuksia yhteisestä maatalouspolitiikasta. Nämä äh, kertomukset ovat erityis aiheisiin liittyviä. Täällä on eri kertomuksia, ajattelen nyt vaikka maaseudun kehitystä, vihertämistä ja niin edelleen, nuoria maanviljelijöitä. Tästähän on kymmenittäin kertomuksia. Globaalin vision osalta olemme toimineet, että me olemme tuottaneet kertomuksia, joita esittelen tässä seuraavassa esityslistan kohdassa. Eli siinä, jossa käsitellään yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta. Hyvä puheenjohtaja, minä haluaisin pyytää nyt kollegaa lisäämään muutaman yksityiskohdan näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Hyvin lyhykäisesti. Yes, thank you, Mr. Chair. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Teknisiäkin kysymyksiä esitettiin. Voin aivan lyhyesti selittää, mitä havaitsimme tarkastuksessamme. Esitettiin kysymys pysyvästä nurmesta. Pysyvä nurmi ei ollut tässä tarkastuksessa minään erityisenä kysymyksenä esillä, koska perehdyimme kokonaisjärjestelmään, mutta havaitsimme että myös maitotilallisille annetaan merkittävää tukea tässä nykyisen kriisinkin yhteydessä. No sitten lähentymisestä jo kuulimme hyvin kattavan vastauksen. Toinenkin tärkeä kysymys esitettiin siitä, miten tarpeellisia maksut ovat ja tulotuki on, erityisesti silloin, jos kyse, kyse on hehtaarituesta. Keskustelimme aiheesta komission kanssa ja komissio katsoi, että sitä tarvitaan myös, jotta voidaan pitää kiinni VTO-velvoitteista. No sitten yksinkertaistaminen ja kohdentaminen toisaalta ja yksinkertaistaminen toisaalta. Meillähän on tässä kertomuksessa esimerkkejä, esimerkiksi Ranskan ja Espanjan esimerkkejä, joissa havaitsimme, että kansallisilla valinnoilla lisättiin monimutkaisuutta tähän järjestelmään ja siihen, miten viljelijät voivat järjestelmän ymmärtää. Ranska on mielenkiintoinen esimerkki. Siellä todella asioista on tehty aika lailla monimutkaisia ja tiettyjä sääntöjä. Esimerkiksi maisema, maisemahoidon yhteydessä ja viherryttämisen yhteydessä on hoidettu niin, että niistä täytäntöönpanovaiheessa todellakin on tullut monimutkaisia. Toisissa jäsenvaltioissa taas on havaittu, että yksinkertaistaminen on onnistunut. Ja kuitenkin toimet ovat olleet vaikuttavia. No sitten tuotannosta irrotettu tuki ja markkinamekanismit. On tosi asia, että suurin osa budjetista käytetään nimenomaan tulotukkeena, ei pelkästään perustukijärjestelmän puitteissa, vaan myös uudelleenjakomaksuina, viherryttämismaksuina ja muina maksuina. Komission tehtäväksi sitten kuuluu päättää, mikä on paras ja tehokkain tukimuoto tai tukimuotojen yhdistelmä näissä välineissä. Enpä usko, että tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on tähän niinkään ottaa kantaa. Jäiköhän nyt joku tekninen kysymys vielä vastaamatta? Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I... Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että kun näin monia kysymyksiä tuli, niin pystymme jotenkin vastauksia antamaan. Mutta jos et ole tyytyväisiä, niin tietysti olemme valmiita antamaan lisävastauksia eri foorumeilla. Haluaisin kiittää vielä kaikkia jäseniä esitetyistä kysymyksistä ja myöskin komission edustajan esittämistä huomioista. Kiitos kovasti, sanoo puheenjohtaja. Nyt varmaankin aihe on täysin käsitelty loppuun. Emme rajoittaneet puheaikaa. Meillä oli siihen varaa poikkeuksellisesti tänään. Joten vielä kerran kiitos. Sitten seuraava kohta esityslistalla toinen ikään kuin sisältökohta. Myöskin tämä toinen kohta liittyy teidän esitykseenne. Tässä tarkastelemme YMPn tulevaisuutta liittyen 2017 marraskuun komission tiedonantoon joka koski elintarviketuotannon ja viljelyn, maanviljelyn tulevaisuutta. Kuulemme, kuuntelemme ilolla teidän esitystänne ja tietojanne, joten pitemmittä puheita pyytäisin, että pidätte puheenvuoron, herra Figueiredo. Thank you, Mr. Chairman, once more. Kiitos, että saimme mahdollisuuden esitellä maatalousvaliokunnan jäsenille asiakirjan, jonka olemme laatineet, jolla pyritään vastaamaan komission tiedonantoon YMPn tulevaisuudesta – Tässäkin minulla on PowerPoint-esitys viestinnän helpottamiseksi. Ensiksi haluaisin sanoa, että tämä jälkipuintiasiakirja on siis vastaus komission tiedonantoon maanviljelyn tulevaisuudesta. Kuten sanoin, tämä ei ole mikään auditointikertomus. Siinä arvioidaan perustuen aiempiin julkaisuihin ja muihin julkisiin tietoihin tilannetta. Tämä on siis yleiskuva, jonka tilintarkastustuomioistuin voi tarjota perustuen sitten aiempaan työhön, jota on vuosia tehty. Tässä jälkimuintiasiakirjassa tarkastelemme tärkeimpiä kehityskulkuja ja tietoja, jotka liittyvät maaseutuun ja maanviljelyyn. Tärkeimmät, se sisältää tärkeimmät tiedot ja löydökset nykyisestä YMPstä – jotka on otettu aiemmista kertomuksista, sen tuloksista. Esittelemme myös, että mitä kriteereitä ja tärkeimpiä haasteita täytyy uudessa YMPssä kohdata. No, meidän roolimme ei ole määritellä uutta politiikkaa, mutta kun meillä on kokemusta tilintarkastajina, niin esitämme lausuntomme jonka perustana on aiemmat kokemuksemme, tärkeimmät kehityssuuntaukset ja tiedot. Ensin painottaisin sitä, että YMPn kulut ovat viime vuosikymmenenä olleet vakaat. Keskimäärin 50 miljardia per vuosi. Suurta vakautta siinä on ollut, kun ajatellaan julkista varainkäyttöä tällä alalla, kuten tästä näkee kaavakuvassa, jossa on menot kaikkien vuosien ajalta, niin siinä näkee selkeää vakautta. On ehdotus, että ehdotus, että käytetään yli 350 miljardia euroa. Pitäisi saada mukaansa huolelliset perustelut. EU pitäisi käyttää tuolla YMP-budjetti toimiin, jotka on suunniteltu vakaan tieteellisen ja tilastollisen näytön perusteella, jolla osoitetaan, että näillä toimilla saadaan halutut tulokset. Nämä kysymykset liittyvät tehokkuuteen, josta olen puhunut ihan äsken. No, tärkeimmät kehityssuunnat ja tiedot niin siinä mielessä kiinnitän huomiota myös tähän kaavakuvaan. Kun tästä voimme nähdä, että nämä tiedot ovat siis komission tiedonannosta, ne ovat, kattavat kaikki tilat, vaikka ne olisivat liian pieniä saadakseen YMP-tukea, niin ettei taloudelliseen kokoon nähden tehdä mitään erontekoa. Ja tämä kaavakuva kertoo viljelijöiden tuloista. Ja sen mukaan viljelijöiden tulo on edelleen pienempi kuin keskimäärin palkkataso taloudessa. Ensimmäinen huomio on, että kaavakuva kattaa siis kaikki tilat. Nekin, jotka ovat liian pieniä hyötyäkseen yömpäistä. Niin, että taloudellisen toiminnan koko ei ole merkittävä tekijä. Siinä suljetaan pois sitten muu kuin viljelyyn liittyvä tulo tiloilla tai tilojen kotitalouksissa. Nämä rajoitteet täytyy olla tiedossa, kun näitä tietoja käyttää. Tärkeimmät kehityssuuntaukset ja tiedot, niin siihen liittyy vielä yksi kaavakuva, johon haluaisin kiinnittää huomiota. Ne. Tässä kaavakuvassa näkee tummalla käyrällä. Että meillä on vähemmän viljelijöitä kuin aiemmin. No sitten tämä vaaleampi käyrä näyttää maanviljelyssä, maanviljelysalalla työskentelevien määrän. Ja sitten keskikäyrässä nähdään viljelyn tuotos. Euroopassa. Tämän kaivokuvan myötä voimme sanoa, että on vähemmän viljelijöitä tai vähemmän tiloja, vähemmän työvoimaa, mutta isommat tilat. Ja ne sitten tuottavat vakaan tuotoksen, mikä johtaa siihen, että täysiaikaista työntekijää kohti on suuremmat tulot maanviljelyssä. Ja sitten tilanteessa on muutos, siis jos verrataan aiempaan. Myöskin kun ajatellaan tärkeimpiä kehityssuuntauksia ja tietoja, niin otan esille sen, että elintarvikkeiden hinnat ovat lähentyneet maailmanhintoja. Ja EUsta on tullut nettoviejä elintarvikkeissa. Mutta jalostamo, niin haluaisin painottaa tätä, että ollaan edelleen nettotuojia, jos kyse on jalostamattomista tuotteista. tilanhoitajien keski-ikä on noussut. laajempien demograafisten kehityssuuntaisten mukaisesti. Sitten tiedot ovat epäjohdonmukaisia kokonaispintalasta. Emme todellakaan tiedä, että onko viljelyn käytetty pinta-alaa kasvanut vai väheneekö se. Viljelytilastojen mukaan olisi vähentynyt 4 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mutta meillä on muita tilastoja, jotka osoittavat, että kokonaispinta-ala on pysynyt samana. Edistystä ympäristö- ja ilmastotoimissa on saatu, mutta riittämättömästi. Taloudelliset erot maaseutualueiden ja muiden alueiden välillä ovat vähemmän merkittäviä nykyään, kuten jo aiemmin kerroin. Miten sitten arvioimme nykyään mptä mutta myös tulevaisuutta? Mielestämme looginen rakenne voi auttaa. Se voi auttaa meitä julkisena tilintarkastajana, mutta se voi ehkä auttaa myös teitä lainsäätäjinä mikä looginen rakenne on, jota ehdotamme. Tämä. Täytyy nähdä, että mitä tarpeita meillä on maaseutu, maanviljelyalalla. Mitä tavoitteita määrittelemme tulevaisuutta varten? Mitä tuotantopanoksia tarvitaan? Mitä prosesseja täytyy noudattaa? Ja mitä tuotoksia ja tuloksia pyrimme saavuttamaan tulevaisuudessa? Tässä on looginen malli, jolla arvioidaan nyky-YMPtä. Ja mielestämme se voi auttaa arvioimaan myös tulevia ehdotuksia YMPksi. YMPn tavoitteiden pitäisi ottaa huomioon yksilöidyt tarpeet ja pitkän aikavälin visiokapille. Niillä pitäisi olla myös nimenomaisia, jos mahdollista. Ja niistä pitäisi pystyä saamaan määrällisiä tavoitteita tavoitteita vaikutusten ja tulosten tasolla. Pitäisi olla järkevä arviointimekanismi ja myöskin vakaa tilivelvollisuus ja auditointiketjun pitäisi tarjota vakuut sekä suorituksesta että sääntöjen noudattamisesta tarpeiden mielessä, ja nyt, jos ajatellaan nyky niin sanomme niin, että ei ole tarpeeksi tietoa käytössä, jolla voitaisiin kartoittaa erityistarpeet ja oikeuttaa kaikki nyky menot. Mielestämme myös EUn lisäarvon käsite vaatii enemmän selkeyttä. YMPllä pitäisi vastata pitkän aikavälin kehityssuuntauksiin. Tavoitteista puheen ollen. Ja nyky YMPn tavoitteet eivät ole tarpeeksi selkeitä ja erityisiä. Tarvitaan parempaa johdonmukaisuutta muiden EUn tavoitteiden kanssa. Tuotantopanosten osalta YMP-varojen kohdentaminen ei perustu riittävästi tarpeisiin tai odotettuun EU-tason lisäarvoon. Prosessien mielessä kustannustehokkaiden YMP-välineiden suunnitteleminen vaatii sitä, että saadaan paremmin ja nopeammin tietoja. Tarvitaan parempaa johdonmukaisuutta YMP ja muiden EU-politiikkalohkojen kanssa ja eri YMP-välineiden välillä. Toimintapolitiikan pitäisi olla yksinkertaistettua, mutta ei tehokkuuden kustannuksella. Uuden YMPn käyttöönotti vaatii aikaa. Senkin kysymyksen otamme esille. Tulokset, tuotokset ja ulkoiset tekijät. Sanomme siitä, että nykyinen indikaattorijärjestelmä ei riitä politiikan arvioimiseen ja suoritusten arvioimiseen. Nykyisin ei ole yhteyttä maksutun rahan välillä ja sen välillä, että miten suoritustavoitteet on saavutettu. No sitten lopuksi YMPssä tarvitaan selkeä tilivelvollisuus. Tässä olivat löydöksemme nykyisestä YMPstä. Meillä on myös kriteerit tulevan YMPn arvioimiseksi. Tavoitteiden, tarpeiden, tuotantopanosten, prosessien ja tuotosten, tulosten ja ulkoisten tekijöiden mielessä ja myöskin tilivelvollisuuden mielessä. En selitä nyt näitä kaikkia kriteereitä, mutta näitä kriteereitä me käytämme tulevaisuudessa, kun arvioimme tulevia ehdotuksia YMPksi. Ja mielestämme ehkä nämä kriteerit ovat hyödyksi lainsäätäjälle ehdotusten arvioimiseksi, joita tulette saamaan. Kiitos kovasti huomiosta ja olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita haluatte kysyä. Bardzo dziękujemy. Jako... Kiitos kovasti. Ensimmäisenä edustaja Des. Pyydän lyhyempiä puheenvuoroja tällä kierroksella. Ja, Dank, niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos kovasti jälleen kertomuksen esittelystä. En toista menoissa se, mitä jo sanoin. 54 miljardia euroa, joka annetaan eurooppalaiseen maatalouteen ja vaikka sitä ei jaetakaan täysin oikeudenmukaisesti, kollegat ovat oikeassa. Se on kuitenkin pieni maksu siitä, että viljelijät luovat niin paljon työpaikkoja Euroopassa. Ei ole mitään muuta osa-aluetta, jossa olisi niin paljon vastuussa työpaikoista. Ja kun päivittäin sitten tarjotaan kuitenkin terveelliset puolelle miljardille ihmiselle elintarvikkeet. Olette oikeassa, että maatalous lahaa jäljessä. Minä olen ollut maatalouspolitiikassa 50 vuotta. Yli 40 vuotta on näin ollut. Ei oteta myöskään sitä huomiota, että että maataloudessa äh, tehdään töitä keskimäärin paljon enemmän viikossa. Sitä ei ole tässä mukana ollenkaan. Se, että on vähemmän viljelijöitä kuin aiemmin, jo vuosikymmenten ajan on ollut niin, että tietty prosenttiosuus jättää ala. Minulla on kova huoli, että tästä tulee kovin dramaattista nyt tulevaisuudessa, koska on niin paljon sääntöjä, joita tulee viljelyiden harteille mitä tulee esimerkiksi lannoiteasetukseen Saksassa, johtaa siihen, että monet pienet tilat lopettavat. Sanovat, että emme tässä enää olla mukana. Jos vielä liassa pitäminen kielletään, kuten eläinsuojelijat vaativat, niin sitten eläinkasvatustilojakin suljetaan. Kun nuoret, jotka itse asiassa olisivat jatkamassa tilaa, kun he sitten ottavat tilanteen huomioon, eivätkä ole näissä taloudellisissa tilanteissa enää valmiita jatkamaan tilaa. Itse olin tuolla Frankenlandissa yhdellä tilalla siellä nuori oli alkanut oppia tätä alaa, mutta isä sanoi minulle, että me lopetamme tilan, jos tämä liiassa pitäminen kielletään, sitten tila lopetetaan ja tämä juniori opettelee toisen ammatin. Yksi asia vielä, mitä tulee näihin julkisiin menoihin eh, maataloudessa. Pyydän tilintarkastuomioistuinta. 90-luvulta on tutkimus, eh, tilatutkimus Bayerista. Tarkastelkaa sitä, siellä on todettu, minä sanon ihan lyhyesti tämän että viljelijät tuottavat kaksi kertaa enemmän julkisia tuloja kuin mitä julkisia menoja siihen menee. Ja minä kyllä toimitan tämän <clears throat> tutkimuksen tilintarkastustuomioistuimelle. Ja, lieber Albert, das, äh, es nützt uns nichts, wenn wir immer wieder betonen hier, dass das Geld ja im Verhältnis vom europäischen. Ah. Ja. Niin. Hyvä edes, sinun täytyy ryhmässänne, teidän täytyy ryhmässänne puhua näistä asioista myös siellä. Ei tässä nyt auta 90-luvun tutkimuksiin viitata, nyt ollaan jo paljon pidemmällä. Mikä minun mielestäni tilintarkastustoimiston kertomuksessa puuttuu, siis kysymyksen asettelu. Itse asiassa toistitte sen periaatteessa, no sehän on toisaalta oikein. Mutta se, että on vähän, liian vähän tietoja, sitä en usko. Meillä on valtavasti tietoja. Tiedämme, että viljelijöiden määrä vähenee, että suuret rakenteet kasvavat. Miksi ette uskalla sanoa selvästi, jos ajatellaan näitä tavoitteita? että e-, edelleenkään sanonut kertaakaan tuota ympäristösanaa. YMPtä ei voida redusoida siihen, että se on tulojakoväline. Aina siihen tulee olemaan liian vähän rahaa. Jos markkinoita ei saada kuntoon, niin sitten voidaan laittaa kaksinkertainen määrä budjettia ja siltikään ei saada kaikille hyviä tuloja. Kuten sanottu, ja kuten minäkin sanoin, ei kaikkia painopisteitä voi ottaa ja valitkaa Ne Täytyy sanoa selkeästi, että julkisia menoja julkisille hyödykkeille ja se voidaan määritellä. Siinä on sitten kyse ilmastosuojelusta, ympäristökriteereistä, maaseudun ylläpitämisestä, mutta ei voida sanoa, tai niin ainakin ymmärsin, että, että se on aina välin tulojen jakamiseen niin, että voidaan globaalisti pysyä kilpailukykyisinä ja sitten viljelijät, jotka eivät saa markkinoilta, saavat sen eu Jos näin jatketaan, niin ei sitten 54 miljardia ja 80 miljardia liitä, niin toimi. Ja sen vuoksi vielä kerran sanon, täytyy asettaa painopisteet, ja se on poliittinen tehtävä. Sitä tilintarkastustuomioistuin, sitä ei voi teiltä vaatia, se on poliittinen tehtävä. Mihin painopisteet asetetaan, mitä haluamme poliittisessa mielessä, ja mitä sitten lopulta määrittelemme menestykseksi veronmaksajalle ja yhteiskunnalle. Eikä niin, että mitä tilintarkastustuomioistuin asettaa kriteeriksi, se on ihan eri keskustelu. Sí, gracias. Eh, a mí me gustaría, se lo dije en mi intervención anterior. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä en saanut vastausta edelliseen kysymykseen, niin haluaisin nyt kysyä teiltä, että Miten teillä on näin valtaisen positiivinen visio tulevista strategista suunnitelmista? Minä olen huolestunut markkinoiden pirstaloitumisesta, ei pelkästään taloudellisesti ja tuotantoerojen osalta, vaan myös ympäristöllisesti. Miten tämä te, teidän, mistä tämä johtuu tämä teidän suuri positiivisuutenne strategisten suunnitelmien osalta? Ja sitten toiseksikin tämä toimeenpanon ne, niitä on myös autonomisilla alueilla. Eikö kansallisesti tätä voisi jotenkin yhdenmukaista? Ja kun te nyt olette noin kovin myönteinen noiden suunnitelmien osalta, niin saisimmeko hieman enemmän tietoja tästä? Minkä takia? Sitten kun te puhutte näistä uudelleenjakomaksuista, niitä ei ole tarkasteltu, eikä niillä ole saavutettu myöskään odotettuja tuloksia. Oletteko te tutkineet mahdollisuutta rajoittaa suorien tukien maksamista, eli jonkinlainen kynnys siihen asetetaan? No, teidän analyysissänne huomaan, että te sanotte, että redistributiiviset tuet eivät ole tuoneet tällaista toivottua tulosta. Jos näiden maksujen osalta nyt puhutaan, niin minkä vuoksi niillä ei ole saavutettu näitä toivottuja tuloksia? Kenties niitä ei ole todella käytetty sitten tällä tavalla suunnitellusti verrattuna muihin tukiin. Kiitos. Thank you, Chair, and thanks to the... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tilintarkastustuomioistuimelle kertomuksesta. Tämä on äärimmäisen poliittinen asiakirja ja sen varmasti ovat samaa mieltä. Kertomuksen aspekteista monestakin voi olla samaa mieltä. Tarvitaan parempia tavoitteita ja niin edelleen. Keskustelun yleissävynä on se, että edistetään oikeastaan leikkauksia silloin, kun kyse ei ole eu lisäarvon tarjoamisesta. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, miten saadaan korkeaa eu lisäarvoa? Voipa olla, että minun tulkintani on aika lailla erilainen. Esimerkiksi maatalousyhteisölle halutaan yhteisen maatalouspolitiikan kautta taata elanto. Voi olla, että välttämättä kaikki tämä ei aivan sovi yhteen teidän laskelmienne kanssa. Kertomuksen numerot muistuttavat, että 22 prosenttia vähemmän on tällä hetkellä viljelijöitä verrattuna vuoteen 2007. Eli viljelyksestä on valtava joukko pako tapahtunut ennen kaikkea pienten ja keskisuurten tilojen osalta. Tähän täytyy puuttua. Haluaisin, että vastaisitte hyvin täsmällisesti siihen, minä mitä pidätte EUn lisäarvona ennen kaikkea silloin, kun kyse on yhteisrahoitettavista toimista? Sitten viittaatte useaan otteeseen tuloksellisuuteen, tulospohjaiseen perusteiseen budjettiin, niin että panoksilla on saatava lisää tuloksia. Tämä ei kuitenkaan ole johdonmukainen EUn budjetin kanssa, komissio on todennut. Pelkäänpä, että tämä voisi johtaa siihen, että kaikki varmuus poistuu viljelijöiltä. Eli viljelijät joutuisivat joka vuosi pelkäämään sen puolesta, että maksut keskeytetään, jos tiettyihin tavoitteisiin ei päästä. Ja tämä johtaisi sitten siihen, että viljelyn hylkääviä viljelijöitä olisi entistä enemmän. No entäpä sitten kommenttinne skeptisyyden suhteen tässä kertomuksessa, kun vertaillaan viljelijöitä ja muuta taloutta. Tunnen oman alueeni Irlannissa hyvin ja siellä keskitulo on noin 20 000 euroa maanviljelyksessä, kun taas muun väestön keskuudessa se on 37 000 euroa. Viljelijät Eh, kuvaillaan tavallaan siinä tilanteessa, että he piilottelevat valtavia rahamääriä patjansa alla, mutta ei kyllä tästä kertomuksesta ainakaan sellaista johdopäätöstä voi vetää. Te korostatte kovasti sitä, että monilla viljelijöillä on myös sivutuloja viljelytulojen lisäksi. Kuitenkaan ei tunnusteta sitä, että suurin osa näistä viljelijöistä ei halua mitään sivutuloja, vaan he haluaisivat ensisijaisesti olla viljelijöitä, mutta ovat pakotettuja hankkimaan sivutuloja muualta, koska viljelytulot eivät riitä. Usein mm, kustannukset tai toiminta tapahtuu mm, tuotantokustannuksia pienemmällä palkalla. Tällä valiokuntakokouksessa usein keskustelemme siitä, että kuluttajia ja ihmisiä Euroopassa tulisi myös valistaa maatalouspolitiikan toiminnasta. Täytyisi kenties valistaa myös muita instituutioita, mukaan luettuna Euroopan tilintarkastustuomiokeskuin. Tässä kertomuksessa on melkomoisia aukkokohtia. Kiitos. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le représentant. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä tilintarkastustuomioistuimen jäsen. No, tässä on puhuttu siitä, miten 20 prosentilla on vähentynyt tilojen määrä. Tilojen koko on vähentynyt 28 prosentilla ja työllisyys on vähentynyt. Voitteko te sanoa, että tässä tuotanto on globaalisti vakautunut ja vielä sanotte, että tässä on maataloustuotanto kasvanut ja parantunut. Mistä maasta te puhutte? Niin itse kyllä voin huomata sen, että tänä päivänä jotkut itäisen Euroopan maan siellä tuotanto on lisääntynyt, mutta sitten taas sellaiset maat kuin Ranska siellä se on heikentynyt. Te puhuitte myös ympäristöpolitiikasta ja siitä, että tulokset eivät ole kovinkaan olleet hyviä. Ei, maanviljelyksessä voi pelkästään luomua tuottaa. Kaikella on vaikutusta ymp -hän. Ja Euroopan unionissa kyllä me tiedämme, millä tavalla maanviljelijät tänä päivänä elävät tietyissä maissa, kuten Ranskassa. Teidän tilastonne eivät ole ehkä kovin hyviä. Si, grazie, presidente. No, tam... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tähdentää tiettyjä seikkoja tästä tilintarkastustuomioistuimen esityksestä ja puheenvuorosta. Tavoitehan määritellään perussopimuksessa. Meillä on Rooma-sopimus ja siellä todetaan, että täytyy suojata viljelijöiden tuloa ja nyt haluaisimme sitten todellakin ymmärtää, mitkä ovat maatalouspolitiikan tavoitteet. 54 miljardia euroa vuositasolla on siis menoja maatalouspolitiikasta ja muissa maissa kustannustaso on paljon korkeampi ja menotaso on paljon korkeampi. Jos katsomme esimerkiksi amerikkalaisia tiloja ja siellä ollaan ylitetty jo 80 miljardin vuositaso. Eli jos sitten katsotaan Yhdysvaltain viljelijöiden määrää, puolitoista miljoonaa ja meillä noin 10 miljoonaa, niin muistuttaisin, että tuen tehokkuus Yhdysvalloissa on lähestulkoon neljän, nelinkertainen verrattuna unionin tukeen. Ja sitten ää, viljelijöiden määrän väheneminen luonnollisesti talous vaikuttaa. Viljelijöiden määrä on fysiologisesti pienentynyt, ei niinkään patologisesti pienentynyt. Eli tuotanto on lisääntynyt per capita ja näin ollen sitten viljelijöiden määrä on pienentynyt. On innovointia, haluamme sellaista yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on vankalla pohjalla ja innovatiivista. Eli näin tuottavuus luonnollisesti kasvaa ja sitten saadaan korkeampaa tulotasoa viljelijöille. Tässä valiokunnassa, neuvostossa pyritään toimimaan niin, että tuleva YMPn uudistus toimisi niin, että saisimme vaikuttavuutta ja vähemmän kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi ympäristöön. Eli tämä on sellainen tavoite, joka ei ole muuttunut verrattuna Rooman sopimuksen tavoitteeseen. Ja sitten edustaja Aguilera totesi, että kansallisissa strategisissa suunnitelmissa toimitaan jollakin tavalla kielteisesti. Joissakin jäsenvaltioissa on sellainen rakenne, että, että siellä toimitaan aluepohjalta ja sitten on esimerkiksi kymmenkuntakin alueellista ohjelmaa, jolle enemmänkin. Kiitos. Edustaja Andriu. Oui, merci, président. Je voudrais à mon tour d'abord m'excuser de... Kiitos puheenjohtaja. Olin hieman hetken poissa ja esitys oli sillä aikaa, eli en kuullut koko alustusta, mutta haluan kiittää kuitenkin tilintarkastustuomioistuinta puheenvuorosta. On tärkeää antaa YMPlle jonkinlaista legitiimiyttä ja, ja merkitystä, suuntaa. Kuitenkin on avoimia kysymyksiä, joihin tarvittaisiin vielä täsmennyksiä, aivan niin kuin kollegatkin sanoivat. Edelleenkin on huolestuneisuutta jotka liittyvät komission tiedonantoon. On todettu, että yhteisessä maatalouspolitiikassa täytyy välttää sitä, että ei mennä uudelleen kansallistamisen suuntaan. Minäkin haluaisin tähän lisätäsmennyksiä. Te painotatte kovasti kansallisia strategisia suunnitelmia. Mitä tarkoitatte näillä? meillähän on useita tavoitetasoja ja on myös eri tasoista julkista politiikkaa. Jos me haluamme säilyttää yhteisen maatalouspolitiikan yhteisen osan, niin jos sitten kansallisella tasolla ja eri tasoilla kansallisesti määritellään nämä tavoitteet, niin, niin sitten en oikein ymmärrä, mikä tässä säilyy yhteisenä. Teillä on myös tässä taulukko. Miten te näette tämän tilanteen. Tarvittaisiin todellakin lisää tietoja tästä kaaviosta. Sitten puhuitte kovasti yhteisrahoituksesta ja se on myös mielenkiintoisesti esitetty tässä kertomuksessa. Aivan erityisesti mainitsitte viherryttämisen. Komission ehdotushan nostaa esille uusia ekosuunnitelmia – järjestelmiä ja vahvistettua tukisidonnaisuutta. Tämä totta kai liittyy maatalouden malliin ja näin ollen kiinnostaa kaikkia viljelijöitä, eli minkälaiset ovat ehdot eh, vahvistetussa muodossa. Tämä ekoskim, ekojärjestelmä eh, on mielenkiintoinen, mutta yhteisrahoituksen näkökulmasta täytyy muistaa, että pitää päästä lisäarvoon sataprosenttisesti EUn näkökulmasta. Haluaisin kuulla näkökulmanne, nä- näkemyksenne tästä mahdollisesta e- ekojärjestelmän rahoituksesta. Tällä jo sanottiinkin, että kyse on myös maatalousmallista, jota haluamme toteuttaa. Olen hieman yllättynyt Dessin puheenvuorosta. Me, hän oli mukana Brasiliassa, kun kävimme Grosomodossa viljelijöiden vieraana. Ja en tiedä, missä määrin voimme taistella. Kyse on kilpailukyvystä, tuottavuudesta ja 50 vuotta on tuottavuutta haluttu lisätä, mutta kuitenkin viljelijöiden määrä pienenee ja maaseutu autioituu. Eli kaikki nämä kysymykset ovat sidoksissa toisiinsa. Ei voida ajatella sitä, että lisätään vain kilpailukykyä, jos ei huolehdita myöskin elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta. On erilaisia ongelmia tuotannossa vaikkapa Meksikossa ja sitten on yli, ylipainoon liittyviä ongelmia. Eli nämä kysymykset täytyy nähdä kokonaisuutena. Minkälainen maatalousmalli meillä on nyt ja jatkossa? Miten tuotetaan elintarvikkeita? Tällä on vaikutuksia terveyteen, turvallisuuteen, kansanterveyteen. Pitääkö julkisesti tukea kaikkia viljelijöitä vai ovatko välineet samanlaisia kaikkien maatalouden alojen kohdalla? Eli näihin haluaisin hieman täsmennystä. Täytyy nähdä kaikki nämä kysymykset kokonaisuutena. Jos ajattelemme elintarviketurvallisuutta, täällä puhutaan usein elintarvikesuvereeniudesta, omavaraisuudesta, mutta tämäkin liittyy laajempaan kokonaisuuteen. Kiitos. Melkein viisi minuuttia. Sitten edustaja Flanagan. Kiitos kovasti, kun kuulee lukuja 23 prosenttia vähentyneet viiden vuoden aikana tilat, ei täydy olla Niro päätelläkseen, että jos kehityssuunta jatkuu, niin päädytään siihen, että on mitätön määrä viljelijöitä. Tulot kuulemma ovat kasvaneet. Ei se nyt niin yllättävää pitäisi, jos 22 prosenttia vähentynyt tilojen määrä, niin sitten tietysti jäljellä on suuremmat tilat. Onko se syy, miksi tulot ovat kasvaneet ja miten sitten tulevaisuudessa takaamme sen, että tulot kasvavat niin, että tilojen määrää edelleen vähennetään. Sitten on noin kymmenen viljelijää kautta Euroopan. Nythän meillä on tuhansia, jotka myös ovat osa paikallista taloutta. Eli onko tämä väistämätön tie? Ja tässä mielessä mietin vain, että äh, onko, tekeekö tilintarkastustuomioistuin samanlaista selvitystä – tai tekikö samanlaisia ennen viimeisintä, ennen neuvotteluja viimeisistä YMP-uudistuksista. Mieti vain, että jos tehtiin, mitä siinä oli ja kuunneltiinko teitä ja oletteko tyytyväisiä. Kiitos. Nicholson. Edustaja Nicholson. Chairman, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää tilintarkistustuomioistuinta. Minäkin omalta osaltani suhtautuisin hieman toisin. Meidän pitäisi kysyä itseltämme, mitä viljelijältä halutaan? Mitä halutaan, että viljelijäyhteisö ja elintarviketeollisuus tarjoavat meille? Minä vastasin tähän hyvin selkeästi. Hyvä, hyvä ruoka maksaa. Jos ei makseta oikeata hintaa, niin sitten emme saa hyvää ruokaa. Viljelijät kaiken kaikkiaan tuottavat hyvää ruokaa, joka on kohtuu hintaista. En minä tunne yhtäkään miljonääriä viljelijöiden joukossa. Tai jos heitä on, niin he ovat sitten tehneet rikkautensa, luoneet rikkautensa ennen viljely, viljelijöksi ryhtymistä. Ei ole mitään pientilallista tai keskisuuren tilan viljelijää, joka voisi selviytyä ilman suoraa tukea – Vastaus tähän on aivan yksinkertainen. Kuluttaja joko maksaa sen eh, lisähinnan, eh, kun ostaa ruokaa supermarketista tai mistä tahansa ostaakin, taikka sitten tukee yksittäisten viljelijää suoran tuen kautta tai mikä järjestelmä onkaan. Matt puhui eh, rahasta patjan alla. Nämä ovat vanhoja aikoja, mutta nyt varmaan rahat on jo kaivettu sieltä patjan alta ja hyvin vähän enää jäljellä. Kenties ihmiset olivat aikoinaan aivan oikeassa, kun eivät luottaneet pankkeihin. Kenties olikin turvallisempaa säilyttää rahat patjan alla. Minä olen ollut tässä valiokunnassa kerta toisensa jälkeen niin olemme kuulleet saman tarinan. Eli tilojen määrä pienenee, viljelijät ikääntyvät, on pakko esittää kysymys, mihin tämä oikein päätyy? Tämähän on jatkuva suuntaus. Toki voidaan katsoa niin, että mekaniikka on auttanut, viljelijöistä on tullut tehokkaampia työssänsä, mutta totta kai kustannuksia tästäkin syntyy. Kuinka paljon vaaditaan kustannuksia, jotta tila tällä hetkellä pysyy tehokkaana, varustelutaso on asianmukainen ja kuinka paljon kustannuksia siitä syntyy, että näitä elintarvikkeita tuotetaan. Voimmeko me kilpailla EUn ulkopuolisten toimijoiden kanssa? Meidän viljelijämme eivät enää pian ole yhteisessä maatalouspolitiikassa Brexitin myötä Britannian hallitus ei ole, tuke, ei ole kertonut viljelijöille, minkälaiset tukiratkaisut jatkossa vallitsevat. Eli sitten tarina onkin aivan toisenlainen. Meillä on valtavia haasteita. Ja olen tässä valiokunnassa todennut, että en ha- halua, että muun Euroopan viljelijät kärsivät sen takia, että brittiviljelijät lähtevät unionista. Kun katsotaan investointeja ja muissa maissa – Katsotaan, minkälaisia investointeja on tehtävä. Esimerkiksi maitotilalliset esimerkiksi ovat siinä tilanteessa, että, että poika kertoo isälleen tilalle, että jos ei lypsyrobotteja oteta käyttöön, niin en minä jatka tätä tilaa, koska olen sidottu tilaan joka ikinen päivä vuodesta. Eli nuoret ihmiset haluavat erilaista elintasoa ja elämäntyyliä. Tällä on myös viitattu siihen, että kävimme hiljan Brasiliassa. Siellä on kaksi maatalousministeriä. Toinen voi hoitaa suurtilat ja toinen taas niin sanotut sosiaaliset tilat. Eli mitä me oikein haluamme? Mitä me haluamme olla? Näihin kysymyksiin meidän on vastattava. Viljelijät eivät voi jatkaa niin, että heille kerrotaan, että kilpailkaa nyt muun maailman kanssa ja sitten niskaan kaadetaan byrokratiaa, hallintotaakkaa ja muu maailma tuottaa elintarvikkeita, joka ei ole lähelläkään niitä standardeja, joita täällä tuotetaan. oikeastaan tässä on vain yksi tie, eli nuoret sitten hylkäävät maanviljelyksen. Sitten edustaja Schreier. Kiitos puheenjohtaja. Se mitä herra Nikolson juuri sanoi, niin hän otti sanat suustani. Viime viikolla perjantaina kollega Haiteman oli radiohaastattelussa. Hän sanoi, että viljelijät eivät tarvitse suoria tukia, vaan että pitää olla innovatiivisia ja niin edelleen. Ja viljelijät reagoivat. Heillä on robotteja, lehmien lypsämiseen. Mutta jos ei olisi rahaa Brysselistä, niin en tiedä, että kuinka moni olisi yksinkertaisesti selviytynyt. Se täytyy sanoa. Te olette tilintarkastustuomioistuin, joten te tunnette luvut. Ja mielellämme tietysti kuulemme luvuista teiltä. Mutta kollega de Castro sanoi, että innovaatiot ovat tärkeitä. No selvä innovaatioiden myötä pitäisi ansaita enemmän rahaa. No mitä tapahtuu isoille tiloille? Ne käyttävät innovaatioita. Ja te tilintarkastustuomioistuimena voitte sitten laskea näitä summia. Suurilla tiloilla on managerit siellä, jotka voivat, ne voivat tehdä tarvittavat hankinnat, varmistaa, että saavat hyvät sopimukset eri maista. Heillä on manageri tekemään tämän kaiken. Tilanhoitaja. He ansaitsevat enemmän, suuret tilat saavat enemmän rahaa. Mutta mitä pienissä kylissä tehdään? Kyliä autioituu, kun ei saada oikeita palkkaa yksinkertaisesti. Eli on nämä suuret tilat ja sitten on perhetilat. Perhetilat ovat maaseutualueiden kova ydin. Tästä meidän pitää puhua. Se on asian ydin. Jos tällä ei jotain tehdä tai heille tehdä, niin sitten meillä ei jää mitään. madame, Thank you, Chair. Yes, um... Kiitos puheenjohtaja. Minä jätän kaikki nämä tavoitekysymykset äh, politiikan ja äh, datan kollegalleni. Niin haluaisin tässä jotain sanoa tämän äh, kertomuksen vahvistusosiosta. Tilintarkastustuomioistuin sanoi lopuksi, että me tarvitsemme vahvan ja luotettavan auditointijärjestelmän uuden mallin osalta. No, itse asiassa tässä pitäisi lähteä liikkeelle siitä keskustelusta, jo, jota kävitte aikaisemmin perustukijärjestelmästä. Monet sanoivat, että se on itse asiassa monimutkaistunut eikä yksinkertaistunut. Me olemme sitä mieltä, että yksi niistä syistä, miksi nykyinen YMP on varsin monimutkainen, on se, että meidän on pitänyt tehdä näistä säännöistä tällaiset yksi koko sopii kaikille ja valittavuussäännöt edusajatasolla. Eli nyt tässä jäsenvaltiot tulevassa mallissa voivat määritellä ne säännöt, jotka sopivat omalle jäsenmaalle parhaiten, eikä tällainen yksi sopii kaikille järjestelmä. Tällä hetkellä meillä on määräyksiä näistä, että suurimmat saavat eniten ja niin edelleen. Tämän vuoksi eh, uskon, että tähän suuntaan mennään ja tämä voisi myös eh, antaa tuloksena sitä yksinkertaistamista, jota haluamme, koska tässä asetetaan nämä säännöt eh, edun saajille omassa ympäristössään. Tämän pitäisi olla Euroopan laajuisten tavoitteiden mukaista ja kollegan Jotis varmaan tästä puhukin sitten vastauksena herra Katsille, joka puhui tästä uudesta toteutusmallista. Ei ajatuksena ei ole se, että tulevaisuudessa lopetetaan viljelijälle maksettavat tuet, jos hän ei saavuta tavoitteita, koska ajatuksena on se, että nämä tavoitteet asetetaan jäsenvaltiotasolla. Eli tämä on suhde komission ja jäsenvaltion välillä tässä uudessa toimintamallissa. Ne asettavat kokonaistavoitteet Eh, tulokset ja samoin kulujen ja panostuksen osalta, mutta ei yksittäisen eh, viljelijän tehtävä. Me ajattelimme, että tulevaisuuden osalta tämä ei ole mahdollista, koska yksittäisiin viljelijöihin vaikuttavat myös monet ulkoiset toimijat, ulkoiset asiat ja jäsenvaltiot ovat niitä, joiden täytyy saavuttaa nämä tavoitteet ja yksittäisten viljelijöiden. Eli jäsenvaltiot asettavat kansalliset säännöt. Toivottavasti tämä tuli selväksi. Mutta haluamme vielä todeta, että me olemme erittäin iloisia tästä kertomuksesta. Kokonaisuudessaan komissio sitä lukiessaan huomaa, että siitä tulee paljon tällaista myönteistä panosta tulevaisuutta varten. Me kovasti teemme töitä lainsäädäntöehdotuksen eteenpäin viemiseksi. Uh, Minä jatkan tästä ja kiitän teitä puheenjohtajaa ja tilintarkastustuomioistuinta siitä, että voimme kommentoida. Yleissävy tässä paperissa ja kollega puhui tuosta tärkeimmästä asiasta, että uusi toimitusmalli on tavoitteessa lähtökohtana. Ja kun puhuttiin tästä perustukijärjestelmästä, kun meillä on jäsenvaltiokohtaisia eroja lähestymistavassa. Niin se on juuri siinä, että tavoite, joka halutaan saavuttaa, ei ole spesifi, yksilökohtainen, tilakohtainen tulo tai tämän jälkeen. Se on turvaverkko lähestymistapa, jonka jäsenvaltio voi tehdä eron sen suhteen, mitä tehdään siis saman vuoksi, koska jäsenvaltiot ovat voineet käyttää eri hintoja, käyttää eri hintoja, kun hinnat nousivat, koska, koska sitten voidaan tilatasolla vähentää painetta. Mutta mikä olisi olennaista hyvin tärkeää, jos siirrytään tähän suorituskeskeiseen lähestymistapaan ja sen mittaamiseen, että selvennetään, mitä halutaan tehdä. Ja se tosiasia, että meillä on niin paljon kysymyksiä tulotuesta – antaa siihen hyvän mahdollisuuden. Suoritusperustuisuus vaatii faktoja. Ilman niitä ei voida suoritusta arvioida. Tosielämässä on monia asioita, joissa mielipiteet ja faktat ovat eri asia, mutta nyt tarvitaan sitä, että faktat ja mielipiteet lähentyvät siinä mielessä, että maanviljelysala ei ole sellainen, jossa tulot olisivat paranemassa huikeasti. Koska muuten, miksi työvoima häviäisi maanviljelystä? Tietysti sillä, tai tuottavuudella on vaikutuksensa, mutta siinä myös pienenee paineet, jotka ovat todellisia viljelyalalla. Ja tässä tilintarkastumistumme myötä on alkanut keskustelu, mikä on oikein terveellistä käydä, mutta meillä on ollut jo viimeisen 15 vuoden ajan vähintäänkin keskustelua siitä, että pitäisikö YMPn keskiössä olla tulo, jota syntyy viljelystoiminnasta, vai sitten tilojen tulotaso. Ja nyt annoitte paremman selityksen, että miksi tämä ero on. Koska liitteessänne, jossa, tai jossa on ainakin minä tämän näin tulkitsen, että se mikä täytyy tehdä on periaatteessa keskittyä siihen, että henkilöiden yksilökohtaisia tuloja kasvatetaan, jotka viljelyssä ovat. Miksi otan asian esille? Koska YMPn tarkoitus ei ole puuttua asioihin, jotka ovat selkeästi kansallista toimivaltaa. Ja tilojen kotitalouksien tulo on, koska vero on, verotus on kansallista politiikkaa, koska eläkejärjestelmät, jotka määrittelevät suuressa määrin, että miten monet viljelijät siirtyvät pois tai jäävät viljelemään, on kansallista politiikkaa, koska perintölait ovat kansallista politiikkaa, koska viljelysmaamarkkinat ovat myös kansallista. Ja sekin on mielenkiintoinen, jossa ollaan koko ajan sanottu tälle valiokunnalle tuomioistuimelle, että syytös, että suorat tuet vaikuttavat negatiivisesti maan hintaan, ei perustu tosiasioihin. Ja kehottaisin teitä tarkastelemaan äskeistä julkaisua European Review of Cultural Economics-lehdestä, jossa on tämä, mitä olemme sanoneet vuosia, faktat siitä. Mielellämme kerromme tai annamme tämän julkaisun myös teille. Se on ihan äskettäin julkaisu. Koska kun puhun tämän tuen kohdentamisesta, täytyy kysyä, että mihin halutaan kohdentaa. Onko se yksittäinen viljelijä vai maa? Yksittäinen viljelijä implikoi sitä, että tarvitaan suuri joukko ihmisiä, jotka tarkastelevat kaikki yksityiskohdat siitä, mitä viljelijä tekee. Jos keskitytään tilaan tai hehtaariin, pinta-alaan, yhdistyy parempi vilje, tilan viljely ja ympäristötoimii. Ja siinä puututaan myös yhteen asiaan, jonka haluamme välttää joskus, mikä on se, että meillä voi olla tiloja, joilla on mitä parhain ympäristöllinen suoriutuminen, mutta eivät ansaitse sitä, mikä tarvitaan markkinoilla pysymiseen. Meillä on myös tiloja, joilla on erittäin hyvä taloudellinen suoriutuminen kuitenkin. Heidän ympäristösuoriutuminen on aika huonoa. Ja mitä nyt sitten kaikissa keskustelussa on nähty, mitä on ollut julkisen kuulemisen prosessin aikana YMPn tulevaisuudesta on, että kaikki positiiviset esimerkit, joita voidaan nyt yksilöidä, jotka indikoivat sitä, että mitä voidaan sekä äh, sallia enemmän subsidiariteettia ja yksinkertaista politiikkaa, tulevat modernisoinnin kautta, parhaat käytännöt, jotka samaan aikaan viittavat siihen, että parannetaan sekä taloudellista että ympäristöllistä suoriutumista on parhaiden käytäntöjen paneeli, joka paneelikeskustelu käytiin viime syyskuussa tai joulukuussa konferenssissa. Tuli paljon tietoa tästä. Ja tämä on yksi osa-alue, joka, josta uksu, jossa uskoaksemme on mahdollisuus se, että on selkeästi kohdennettu lähestymistapa tulevaisuudessa. Sitten viimeis, viimeisenä, kun puhutaan tavoitteista. Mitä vaikutusten arvioinnissa näkee ehdotuksissa? ja mikä implisiittisesti on jo tiedonannossa, on pyrkimys siihen, että olisi hyvin tasapuolinen lähestymistapa. Otetaan huomioon ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus YMPssä. Talousmielessä ja ympäristömielessä politiikassa meillä aika paljon on sellainen arvio, josta ollaan samaa mieltä, että taloudessa on pärjätty paremmin kuin ympäristöpuolella. Mikään ei ole täydellistä, mutta ei mikään ole mennyt katastrofaalisestikaan. Mutta selkeästi on enemmän positiivista taloudesta kuin ympäristöllisestä. Mutta sosiaalisessa luottavuudessa on ollut puutteita. Niitä käsiteltiin Maailmanpankin äskettäisessä tutkimuksessa, että hyvin äh, laajan tietopankin perusteella. Tarkistellaan virallisia tietoja, maksutasoja sekä toinen että ensimmäinen pilari pinta ala perusteiset ja sitten heidän omat köyhyystilastonsa kansallisella tasolla indikoivat, että YMP vaikuttaa kaikkialla. Sillä on positiivinen vaikutus kasvuun, työpaikkojen määrään ja, poli- ja, ja se liittyy hyvin selkeästi positiivisesti irrotettuun tukeen. Tähän nyt haluaisin päättää esitykseni ja sanon, että tämä yleissuuntautuminen tässä jälkimuotipaperissa on hyvä, mutta sillä yksilöidään myös alueita, joissa mielestä on mielestämme mahdollisuus selventää, että missä tavoitteet ovat tarkasti ottaen, miten voidaan mitata se, että voidaan olla kohdentumpia ja mikä on EU-tason lisäarvo YMPssä. Kiitos. Täällä herra Filip Hermoila ja puoli minuuttia herra Hauslin ja puoli minuuttia herra Des. Äh, Komissio kertoo meille aina, miten hieno tämä uusi sääntely on, miten hieno uudesta ympäristä tulee. Mitä sitten oikeasti esitettiin, niin nyt on ollut vain epämääräisiä lupauksia. Mutta ihan konkreettisesti EUn ja jäsenvaltion välinen suhde, ei se liity viljelijöihin. Sitten selvititte, että kun on veropolitiikassakin niin paljon erilaisuuksia, mutta tehän teette samaa itse, että tässä tulee yhä enemmän eroja. Ja yksi, joka tässä minua ärsyttää, Jänis ja siili, sen varmaan kaikki tunnette. Niin pidetään kyllä EU-viljelijöitä hengissä EU-rahallakin, mutta samaan aikaan komission jäsen juhli, juhlistaa tätä uutta vapaakauppasopimusta Meksikon kanssa. Oikein hienoa. Eurooppalaiset standardit, samanlaiset kaikki muutkin. Ei se voi toimia. Nyt oltiin valiokunnan kanssa Brasiliassa. Siellä on ihan uusi merkitys tullut perheviljelijälle, 180 hehtaaria. Lähetetäänkö, miten sitten lähetetään omat viljelijämme kilpailemaan tämän kanssa vapaakauppasopimuksesta, miten se voi toimia? Miksi puhutaan aina tulonjaosta EU-kassasta, puhutaan joskus siitäkin, mitä se, minkälaista politiikkaa harjoitetaan. Tämä voi yhdessä toimia näin. Kiitos, puoli minuuttia herra Des. Niin, kiitos puheenjohtaja. Samaa mieltä olen Hoislin kanssa harvoin, mutta tässä olemme melkein samaa mieltä. Byrokratia ei vähene komission ehdotusten myötä. Se siirretään vain jäsenvaltioihin, Saksassa 16 osavaltioon. Kilpailun vääristymiä tulee jäsenvaltioiden välillä lisää, Saksassa jopa ehkä osavaltioiden välillä. YMP-sana, yhteinen maatalouspolitiikka, siitä voidaan yhteinen vetää yli pääosasto sisältää varmaankin 50 prosenttia liikaa virkamiehiä siellä, mutta tavoitteen asetelmaa sitten valvotaankin jäsenvaltioissa. Minä en tällaisten tällaiset edellytykset eivät sovi minulle, ne eivät ole sopusuunnissa tulevaisuuden ylempien kanssa Euroopassa. Kun on komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta kuunnellut, niin Kyllä komissiolta tässä nyt on enemmän odotuksia ja vaatimuksia kuin tilintarkastustuomioistuimelta. Sellainen vaikutelma tulee, että voiko komissio tehdäkään muuta kuin huonoa. Meneekö se nyt koko ajan huonoon suuntaan? No kyllä täytyy jossain olla yhteistä pohjaakin. Täytyy käydä näitä keskusteluja sen vuoksihan tässä voimme näin kinastella. Ei tarvitse vastata kaikkeen, herra mutta pyydän vain lyhyitä pohdintoja. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset hyvät valiokunnan jäsenet näistä esittämistä ne kysymyksistä ja kiitokset myös komissiolle näistä huomioista. Haluaisin itse ensin vastata hieman ja jos sallit, hyvä puheenjohtaja, pyytäisin kollegaakin vielä vastaamaan joihinkin kysymyksiin. Ensinnäkin aivan aluksi toteaisin erään seikan. Se, mitä sanon, niin sanon sen täysin kunnioittaen teidän roolianne. Te olette kansalaisten edustajia, Euroopan unionin kansalaisten edustajia. Te tulette säätämään lain uudesta YMPstä ja kaikki se, mitä sanon, sanon sen täydellä kunnioituksella teidän tärkeää, ehdottoman tähdellistä roolianne kunnioittain. Ensinnäkin joku sanoi, että tämä asiakirja on poliittinen. Tämä ei ole poliittinen asiakirja. Tämä on asiakirja, jossa me toistamme huomioita ja suosituksia, arvioita, joita aikaisemmin olemme auditointityössämme tehneet siinä kertomuksessa, jonka lähetimme Euroopan parlamentille. Nämä ovat huomioita, jotka perustuvat löydöksiimme kaikissa jäsenvaltioissa, joissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat käyvät tutkimassa realiteetteja. YMP, onko se suuri vai pieni, mitä rahoitukseen tulee? Minä en tiedä, onko se iso vai pieni. Tämä ei ole tilintarkastustuomioistuimen tehtävä tätä todeta. Ainut seikka, jonka tilintarkastustuomioistuin voi sanoa, että YMPssä, YMP Euroopan unioni käyttää lähestulkoon 39 prosenttia talousarviovaroistaan. Onko se suuri vai onko se pieni politiikan ala, niin tämä nyt on teidän mielipiteenne, teidän arvioinne. Se ei ole minun. Minulla ei ole tällaista arviota eikä minulla ole tietoa siitä. Joku sanoi, että emme tarvitse enemmän, enempää tilastoja. Ehkä olen samaa mieltä, vaikka minä ajattelenkin, että tarvitsisimme hieman enemmän tilastoja, mitä tulee viljelijöiden tuloihin, kun tässä on tiettyjä heikkouksia. Niin, olen yhtä mieltä siitä, että emme kovin paljon tilastoja enempää tarvitse, mutta lainsääjiltä pyydämme, että huolella katsotte tilastoja silloin, kun hyväksytty, hyväksytte uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kiinnittäkää huomiota tilastoihin ja dataan. Älkää perustako työtänne ennalta ö, lukittuihin ajatuksiin. Katsokaa lukuja, katsokaa faktoja ja lukujen ja faktojen pohjalta tehkää poliittiset päätöksenne. No mistä nämä, tämä datamme tulee? Kertomuksen kaikki data, sillä on oma erityinen lähteensä, mutta jos lähde ei teille tule selväksi, me voimme tehdä näistä selvempiä. Kaiken datan osalta meillä on kyllä lähteet niille, mutta kollega myöhemmin voi tästä puhua. Mikä tilintarkastustuomioistuimen mielestä on tämä eurooppalainen lisäarvo? Joku teistä esitti tästä kysymyksen. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole mitään määritelmää eurooppalaisesta, tili, eurooppalaisesta lisäarvosta, koska tämä ei kuulu tilintarkastustuomioistuimen toimivaltuuksiin tällaisia Euroopan unionin hallinnon tärkeitä käsitteitä laatia. Jopa edellisessä kertomuksessa tulevaisuuden rahoituksesta Euroopan unionissa me jo totesimme, että selkeää Eurooppalaisen lisäarvon käsite täytyy hyväksyä lainsäätäjien toimesta. Tämä ei ole tilintarkastustuomioistuimen tehtävä. Mutta me sanomme, että tämä käsite ei nyt ole selkeä, ja lainsäätäjän täytyy määritellä se selkeästi. Mitä se tarkoittaa? Joku totesi, että sanoin olen hyvin optimistinen uudesta mallista. Minä olen optimistinen kansallisten strategisten suunnitelmien osalta, mutta en ole optimisti enkä pessimisti, vaan minä odotan konkreettisia ehdotuksia nähdestä, nähdäkseni sen, millä tavalla kansalliset strategiset suunnitelmat määritellään, mikä komission rooli tulee olemaan, mikä on tämä koko puitteisto, jota tulevaisuuden YMPn osalta asetetaan. Minun kantani tässä on se, että odotetaan ja katsotaan. En ole optimisti enkä pessimisti. Onko YMP välttämätön viljelijöiden julkisen ö, tukemisen rahoituksen vuoksi. No en tiedä, tämä on yksi vaihtoehdosta. Jos me tarkastelemme niitä ongelmia, joita otimme esille omassa ö, kertomuksessamme maanviljelijöiden tukien osalta, niin useita mekanismeja voidaan kyllä käyttää, useita ratkaisuja voidaan löytää. Ja YMP tällä alalla voi olla yksi ratkaisu. Mutta me sanoimme, kertomuksensa me löysimme näiden maksujen osalta pientä degressiivisyyttä. Minun esitykseni oli hyvin nopea tietysti, mutta meillähän on kertomuksessa kokonainen luku YMPn vaikutuksesta ympäristöön. Ja puheenjohtaja, pyydän nyt teitä lupaa antaa puheenvuoron muutamaksi minuutiksi kollegalle. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ympäristökysymyksen osalta tämähän on varsin kattava asiakirja, vaikkakin ympäristöstä siinä ei ole niinkään suurta osuutta. Euroopassa on keskeisiä haasteita ympäristökysymyksiin liittyen. Toteamme, että ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen yhteinen maatalouspolitiikka ei vielä riitä. Sanomme myös hyvin selkeästi, että yhteinen maatalouspolitiikka täytyy linjata yhteen sopimaksi muiden eu tavoitteiden kanssa. Yksi näistä tavoitteista on tietysti ilmasto ja ympäristö. Tällä saralla on kyllä parantamisen varaa. Ja sitten lyhyesti hieman tilastoista ja datasta. Olemme samaa mieltä siitä, että dataa, tietoa on kyllä valtavasti olemassa. Ongelmana pikemminkin on tiedon luotettavuus ja relevanssi suhteessa yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteeseen. Tavoitteethan on perussopimuksessa ja sitten tavoitteet heijastuvat lainsäädännön tasolla käytännön asioissa. Jotkut käyttämistämme indikaattoreista, erityisesti kun ajatellaan tuloksia, eivät ole niinkään relevantteja. Tarvittaisiin sellaisia indikaattoreita, jotka loisivat hieman loogisemman, johdonmukaisemman järjestelmän. Eli kenties tarvittaisiin hieman lisätietoja ja ennen kaikkea luotettavia tietoja tietyillä politiikan alueilla. No sitten tulotrendit ja niistä käytössämme olevat tiedot. Meillä on esimerkiksi Eurostatin tietoja, muita äh, tilastotietoja. Aiemmissa kertomuksissa me olemme todenneet, että on olemassa ongelmia, jotka vaikuttavat datan laatuun, mutta nämä ovat parhaita mahdollisia käytettävissämme olevia tietoja. Kiitos. Mr. President, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, puheenjohtaja, kiitos. Można powiedzieć, że miał Pan dzisiaj swój dzień Komisji Rolnictwa. Ciężka. Raskasta työtä maatalousvaliokunnassa teille tänään paljon kysymyksiä ja keskustelu oli erityisen mielenkiintoinen. Ja jatkokeskustelut vasta alkavat monista asioista. Kiitoksia. Päätämme tämän asian käsittelyn. Mutta kyllä tämä on väsyttävää, kun ei ole puheenvuorossa aikarajoitusta, mutta jotkut joskus näin käy. Meillä oli niin paljon aikaa. Kiitos teille vielä ja kiitos kaikille kysyjille. Kiitos puheenvuoron pitäneille sekä jäsenille että komission edustajille. Sitten talousarvio 2019, trilogin neuvotteluvaltuudet. Lausunnon valmistelija on herra Valkarsel Siso. Pitkä, hienos, kaunis sukunimi. Harvoin sitä koko pituudessaan lausutaan. Budjettivaliokunta on asiasta vastaava. Daniel Livioki on esittelijä, kuten viime vuonnakin, niin Maatalousvaliokunta laatii lausunnon mietinnöstä, joka sisältää Ähm, päätöslauselman neuvotteluvaltuudesta. Se on ensimmäinen reaktio vuoden 2019 budjettimenettelyyn, jonka komissio voi esitellä toukokuun lopussa budjettiehdotuksen. Mm, erityisvaliokunnilla on aikaa jättää lausunto ähm, budjettivaliokunnalle. Ja meidän lausunnomme laatii juuri Valkaisar Siso. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Ja kiitos ystävällistä sanoistanne oman sukunimeni osalta. Yksi tulee isältä, toinen äidiltä. Tämä lausunto minun mielestäni se on erittäin tärkeä meidän valiokunnallemme ajatellen ensi vuoden talousarviota. Tekstissä on mukana avainkysymykset. Siinä korostetaan eurooppalaisen maatalouden roolia Euroopan unionin tärkeimpien tavoitteiden saavuttamisessa. Siinä myös puolletaan välttämätöntä maatalousalan talousarvion vakautta ja torjutaan kaikki leikkaukset. Tämä täytyy tehdä hyvin selkeäksi, koska tämä on tähdellistä, eritoten kun ajatellaan maataloustuotteiden markkinoiden ö, hälyvyyttä viime vuosina. Lausunnossa korostan, niin kuin olen tehnyt vaalikaudella jatkuvasti, tarvetta ottaa käyttöön toimia, joilla voidaan lieventää näitä jatkuvia vaikeuksia, joita markkinoilla on. 30. kesäkuuta loppuvat tuet ja nämä täytyy vahvistaa, koska näillä on erittäin vakavia vaikutuksia myös eurooppalaisiin, eurooppalaiseen vientiin. Ja haluaisin lausunnossa myös toistaa sen, että komission täytyy ottaa huomioon mahdollisuus muuttaa nämä poikkeustoimet rakenteellisiksi toimiksi, koska ei ole merkkejä siitä, että Venäjä... Öö, Venäjän tilanne muuttaisi sanktioiden osalta, vaan aivan päinvastoin. Minun mielestäni tässä nyt kannattaa hieman jo ennakoida niitä keskusteluja, joita tulemme käymään ajatellen tulevaa YMPn uudistusta. Esimerkiksi korostaa sitä merkitystä, joka on sillä, että tukittaisiin tällaisen kriisivarauksen asettamista, joka olisi monivuotinen koska tässä nyt ei ollut, ollut poliittista tahtoa hyödyntää tällaista varaumaa. Tämän lausunnon mukaan haluaisi myös jäsenvaltioita kutsua vahvistamaan toimiansa sukupolven vaihdokselle ja tuoda esille huolemme niistä vaikutuksista, joita tällä joka tulee olemaan 2019 talousarviolle, jos Brexit-neuvottelut eh, epäonnistuvat. Hyvät naiset ja herrat, puhumme todellakin sellaisesta lausunnosta, jossa yritetään ottaa huomioon kaikista tärkeimmät kysymykset meidän valiokuntamme kannalta. Ja oikein mielelläni kuulen myös teidän tarkistuksianne. Olen varma, että yhdessä toimimalla saamme mahdollisimman hyvän tekstin aikaiseksi ja olen täysin käytettävä, käytettävissänne myös keskusteluja varten. Kiitos. Bardzo dziękujemy. Kiitos. Meillä on puheenvuoropyyntöjä jäseniltä. Ensimmäisenä puheenvuoroa pyysi edustaja Trabella. Si, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. En puhu omissa nimissäni, vaan Jean-Paul Dynano, kollegani, on pyytänyt käyttämään puheenvuoron hänen puolestaan. Hän on ACTn varjoesittelijä kohdassa yksi. Hän toivoisi, että mainittaisiin myös sosiaalinen tasapaino kohdassa kaksi. Kyse on maatalousbudjetin vakaudesta, mutta tämän lisäksi myös budjetin tasosta kiinni pitämisessä. Ikävä kyllä maatalous on joutunut tässä ikään kuin sopeutumisen kohteeksi, siitä leikataan aina. Ja kohdassa viisi, toivomme, että Brexit ei vaikuttaisi vuoteen, vuoden 2019 budjettiin, vaan että yhdistynyt kuningaskunta pitää sitoumuksista, sitoumuksistaan kiinni MFF loppuun saakka. Kohdassa kuusi voimme olla tästä kohdasta samaa mieltä, niin että kriisivarauksessa on aukko. Tällä varauksella tulisi maatalouskriisit pystyä ratkaisemaan ja toimia suhdanteita vastaan maksuissa kohdassa seitsemän. Varjoesittelemme pitää tätä hyvänä. Toki tähän pitäisi lisätä vielä ympäristön kannalta hyödyllinen viljely, esimerkiksi palkokasvien eh, viljely. Se vaikuttaa myönteisellä tavalla ympäristöön. Tässä Jean-Paul Dynanon kommentit tähän aiheeseen ja pahoittelen sitä, että oli myöhään paikalla. Minun täytyy siirtyä toiseen kokoukseen, mutta varmasti esittelijä välittää meille sitten kommentit myöhemmin. Kiitos paljon. Sitten edustaja Katainen. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin Alden puolesta kiittää raportoijaa tasapainoisesta lausuntoluonnoksesta, jossa on otettu tärkeät asiat kuten nuorten viljelijöiden tukeminen ja näin maatalouden tulevaisuus myöskin huomioon. Olen raportoijan kanssa samaa mieltä siitä, että maatalousbudjettia ei voi nykyisissä olosuhteissa leikata, kun tuottajien tulot ovat vain noin 40 prosenttia muiden sektoreiden keskiarvosta. Olen samaa mieltä myös siitä, että Venäjän tuontikieltoon liittyviä tukia on jatkettava. Erityisesti Suomen ja Baltian maidon tuottajat kärsivät tästä edelleen alhaisina tuottajahintoina, sillä uutta Venäjän kokoista vientimarkkinaa ei löydy. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka kurittaa maidon tuottajia, kuten Tiedämme, EUlla on vuosilta 15-16 varastossa 370 000 tonnia rasvatonta maitojauhetta, jotka on nyt päätetty tyhjentää. Tämä on painanut maidon tuottajahintoja alas. Meillä Suomessa suurin maidon jalostaja päätti viime viikolla kahden ja puolen sentin litrahinnan laskemisesta, mikä voi olla monelle jo taloudellisessa ahdingossa olevalle tuottajille kohtalon kysymys tilan jatkamisen kannalta. Rastattavan maitojauheen varastot on kyettävä ajamaan alas niin, että vahinko maidon tuottajille olisi mahdollisimman pieni. Tässä on mietittävä uusia mahdollisuuksia ennakkoluulottomasti. Nyt kun maitokiintiöitä ei ole, tuotantoratkaisut tekee jokainen viljelijä ja vain harvoilla alueilla pystytään vapaaehtoisiin tuotannon rajoituksiin. Siihenkin on kuitenkin kannustettava. Meidän on myös ehdotettava tulevaan EUn budjettiin lisätukea maitomarkkinoiden ylikuumenemista vahinkoa kärsineille maidontuottajille, sillä paremmat riskien hallintamekanismit voidaan synnyttää vasta yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta. Kiitos. Dziękujemy. Pan poseł Wiegas. Kiitos seuraavana edustaja Viekas. Obrigado. Kiitoksia puheenjohtaja. En toista sitä, mitä täällä jo sanottiinkin, olen yhtä mieltä siitä. Haluaisin vain korostaa sitä merkitystä, joka on sillä, että meidän täytyy aina ottaa maanviljelijän tulot koko tämän politiikan keskiöön. Tämä on aivan tähdellinen kysymys. Tämän pitää olla meidän suuntaviimamme tässä, koska maanviljelijän tulotaso, vaikka tässä nyt on YMP kyse suuresta rahamäärästä, ja vaikka joskus sanotaankin, että talousarviosta YMP vie aivan liikaa, niin maanviljelijän tulot ovat edelleen keskiarvon alapuolella verrattuna muilla sektoreilla työskenteleviin henkilöihin. Ja tätä ei kyllä todellakaan voida ymmärtää. Ja jossain määrin tämä on jätetty myös huomiotta. Kvantitatiivisesti meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta maanviljelijöiden tulotaso saadaan ylöspäin, koska jos se ei toimi, niin meillä ei ole enää nuoria maanviljelijöitä. Emmekä voi muuttaa tätä maan, maanviljelyksen hylkäämissuuntausta. Ja sitten meidän täytyy todella tehdä maanviljelyksestä semmoinen, että se on tuottoisaa maanviljelijälle. Ja tästä näkökulmasta katsottuna nykytilanne osoittaa käytettävissä, luotu, käytettävissä olevien luotujen välineiden ö, heikkouden, jo, siis nämä välineet, joilla yritetään tämä kiintiöjärjestelmä korvata Pitkäänhän hinnat eivät olleet tietyllä tasolla. Ja esimerkiksi maitosektori osoittaa sen heikkouden, joka tällä tilanteella on. Sitten täytyy puhua myöskin vakaudesta. Tähänkin hän jo viitattiin. Olisi mielenkiintoista viedä keskustelua siihen suuntaan, että että erotettaisiin tässä volatiliteetti. Meillä on lisäriskejä, meillä on ympäristöriskejä, terveysriskejä, mutta on aivan totta, että vakaus, hintojen vakaus ja volatiliteetti eivät riipu tällaista terveys- tai ilmastoriskeistä, vaan me puhumme poliittisesta riskistä. Meidän täytyy puhua siitä. Esimerkiksi Venäjän toimet ja tällaiset erilaiset kauppasopimukset ja erilaiset kiistat, nämä ovat hintojen vakauden riskitekijöitä. Me olemme jo esittäneet tätä kritiikkiä. Siis jos on poliittista riskiä, hintojen volatiliteettia, joka juontaa juurensa Euroopan unionin politiikkaan, ei sen tarvitse. Niin silloin talousarviolla YMPssä luodaan siltaa näihin, näiden poliittisten riskien ö, välille. Ja yritetään saada, aika, saada liikkeelle riittävää rahoitusta niin, että voidaan työskennellä ja estää maatalouden heikentyminen. Tässä täytyy todellakin tehdä tämä erottelu poliittisen riskin ja muiden riskien, ympäristö-, terveys-, ilmastoriskien välillä. Ja meidän mielestämme Euroopan unionin talousarvion tehtävänä on kompensoida maanviljelijöille, kun esimerkiksi ajatellaan vaikka Mercosur-sopimusta, tuotantohinnat laskevat, tuotehinnat laskevat ja Eihän tässä maanviljelijöillä ole yhtään mitään vastuuta tällaisessa tilanteessa. Meidän täytyy ottaa huomioon nämä realiteetit ja tässä olivat ensimmäiset huomioimme nyt tähän talousarviokysymykseen. Sitten komissiosta johtaja Eisler, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä tässä vaiheessa aika yleisellä tasolla puhun, koska 23. lokakuuta teemme budjettiehdotuksina silloin. Yksityiskohtainen kommentointi on mahdollista. Muutama osatekijä, suorat tuet. Siellä näkee aika vakaan menon vakionopeuden säätimellä. Pieniä muutoksia Mutta toimeenpanotaso on oikein hyvä kaikessa jäsenvaltiossa, sen vuoksi budjettisäännöt ovat mitä ovat. Markkinatoimista tällä hetkellä emme näe mitään erityisiä vaikeuksia. Vuodelle 2019 tietysti, kuten aina, niin olemme valppaina. Olemme valmiina reagoimaan, jos tarve vaatii, jos jotain ennakoimatonta tapahtuu, mutta tällä hetkellä mikään ei siihen viittaa ollaan enimmäismäärän alla. Käytännössä se tarkoittaa, että finanssikuri pätee sitten vain kriisivaraukseen. Kriisivarauksen osalta olemme kirjanneet päätöslauselmasta huomionne ylös, myöskin kommenttinne koontiasetuskeskustelusta. Ja kun myöhemmin tässä, kun se komissio itse asiassa toukokuun alussa ehdotuksensa tekee uusi uudeksi monivuoteksi rahoituskehykseksi ja sitten myöhemmin uudeksi YMPksi, niin toivottavaksi ne näette sitten, että ehdotuksen ja ne on otettu huomioon ehdotuksessamme. Maaseudun kehittämisessä maksumäärärahat ovat 2019 linjassa. Odotamme, kuten myös rakennerahastoissa odotamme kovin 2019 maksumäärärahojen osalta hyvin suurta määrää. valtioiden maksuvaatimuksia, maksuvaatimuksia kun paine, niitä noudattaa ajoissa. Kuten yleensä, niin sihteeristä lähetämme yksityiskohtaiset kommentit näistä eri kohdista, kun ne ovat käytössä ennakkoarviosta. Sitten erityisiä kommentteja päätöslauselmaesityksestä tänne kohta neljä. Erityistoimet vihan, vihanneksissa ja hedelmissä. Ymmärrämme kritiikin, mutta tällä hetkellä ei olla niitä ylläpitämässä. Täytyy muistaa, että nyt on neljäs vuosi tämän tuontikielon asettamisen jälkeen. Palaute, joka tulee markkinoilta, on aika positiivista, että vientiin on löytetty uusia reittejä ja on pystytty tämän tuontikielon seuraukset kantamaan. Ja tietysti meillä on erityisiä rakennetoimia kehityssuunnitelmissa maaseudun kehittämisessä käytössä, jonka myötä voidaan tehdä sitten näitä rakennemuutoksia, jos on tarpeen. Kohta viisi Brexit kirjaamme ylös huomioon vuoden 2019 budjetti on 28 budjetti, siltä pohjalta toimimme. Ja kaikki toimielimet varmaankin toivovat, että se pystytään toteuttamaan kuitenkin. Jos jotain menee kovasti pieleen neuvotteluissa, niin tiedätte, että olisi sitten mahdollisuus, ja muuten ei pelkästään mahdollisuus, vaan myös velvoite esittää lisäbudjettia vuodelle 2019, jos se tarpeen olisi. Mainitsin jo ehdotuksen, joka on kriisivarauksesta tulossa. Uskon, että kun korsa seitsemään ehdotetaan tiettyjä uusia toimia, niin joitain viitteitä on jo tiedonannossa ollut tulevasta YMPstä, mutta tässäkin viittaan ehdotukseen, jonka komissio tekee sitten esittää toukokuun lopussa tulevaksi YMPksi, josta varmasti löytää nuoret viljelijät, muita, muutkin asiat löytää sieltä, joita olette tarkastelleet ehdotuksessa. Kiitos. Kiitos johtajalle. Sitten lausunnon valmistelija saa puheenvuoron. Suuret kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti muutaman sananen, jolla haluaisin kiittää näistä puheenvuoroista. Kaikkia varjo, haluaisin myös kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän tekemästänsä työstä. Näiden tarkistusten kautta me voimme rikastuttaa tätä tekstiä ja voimme heijastaa siinä kaikkia niitä huolenaiheita, joita tällä valiokunnalla on. Ja mehän haluamme puolustaa maanviljelijöitämme ja karjan kasvattajiamme. Ja heidän puolustamisensa tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pystyä varmistamaan sellainen talousarvio, joka on riittävä sen takamiseksi, että Euroopan unionissa maanviljelijät ja karjan kasvattajat voivat jatkaa työtänsä. Kiitos. Kiitos. 27. huhtikuuta tarkistustiettämisen määräaika äänestys 20. kesäkuuta ja sitten asiasta vastaavassa budjettivaliokunnassa äänestys 28. kesäkuuta. Tähän päättyy esityslistan käsittely tältä päivältä. Poikkeuksellisen paljon oli mahdollisuutta keskustella tänään. niin, että on todellakin mietitty asioita. Tällainen keskustelu on tarpeen aina välillä. Kiitos ja kello yhdeksältä huomenna aloitamme äänestykset. Pyydän, että otatte äänestyskortit mukaan. Ja sitten iltapäivällä yhdessä kansallisten parlamenttien edustajien kanssa aloitamme kello 14. Kello 14. Pyydän, että muistaisitte tämän ajan. Yritämme lähettää kyllä sähköpostitsekin tietoa. Toivotan hauskaa illan jatkoa. Päätän tämän päivän kokouksen ja huomenna jatkamme kello yhdeksän. Kiitos.